Okay, dear colleagues, uh, good... No niin, hyvät kollegat, huomenta. Valot ovat äh, nyt, äh, valot on himmennetty, koska me näemme muutamia kalvoja Lampedusan matkalta. Mutta jos tämä ei teitä häiritse, niin me aloitamme ja toivottavasti näette kaiken. Kohta ensimmäinen esityslistan hyväksyminen. Ja haluaisin ilmoittaa seuraavat muutokset esityslistaan. Kohta seitsemän jossa on päätöslauselma ehdotus suulliseksi kysymykseksi parlamentin päätöslauselman 12. maaliskuuta tehty suullinen kysymys sähköisestä ihmisten äh, seuraamisesta. Tämä täytyy siirtää. Meillä on äh, sitten uusi esitys komissiolta äh, lisätalousarvioista 4a ja 4b joustoväline budjettitoimiin Euroopan migraatiopolitiikassa. Ja nämä käsitellään kello 11.15. 8.9.10, jossa esitellään nykyiset neuvotteluiden tilanne. Nämä siirretään ja äänestys informaatio, viisumin informaatio asiasta äänestys on aikaisemmin. Ja mikäli teitä, teillä ei ole mitään tätä vastaan, niin tämä esityslista hyväksytään näin. Point two. Kohta kaksi. Eli tulkkaus Kroatia, Latvia ja Gaelin kielellä ei ikävä kyllä ole saatavilla tänään. Toinen asia, koordinaattoreiden su- suositukset. Ensinnäkin eh, esittelijöiden nimittäminen. Rova Guillon SND-ryhmästä on nimitetty esittelijäksi ehdotukseen parlamentin ja neuvoston asetuksesta, jolla, peru, jolla laaditaan luettelo turvallisista lähtömaista. Ja koordinaattoreiden luettelo suosituksista löytyy teidän asiakirjoistanne voiko valiokunta hyväksyä säännön 205 mukaisesti koordinaattoriden suositukset ja näin on tehty. Sitten kohta kolme, kansainväliset sopimukset, jossa haluaisin kertoa teille, että mitä tulee kohtaan 208 14. syyskuuta 2015 neuvosto hyväksyi päätöksen, jolla käynnistetään neuvottelut Kiinan kansantasavallan kanssa viisumijärjestelyistä ja diplomaattipasseista. Ja tämä asiakirja löytyy teidän kokousasiakirjoistanne. Ja sitten vielä puheenjohtajan ilmoituksista haluaisin muistuttaa, että äänestys tänään on kello 11.45, joten huolehtikaa siitä, että teillä on sähköiset äänestyskortit mukana. So now colleagues come. No niin, hyvät ystävät, nyt siirrymme kohtaan kolme. Asia, jonka vuoksi täällä valot on himmenetty, jos te sitä ihmettelette. Eli meillä on, oli tämä hyvin tärkeä LIBE-valiokunnan valtuuskunnan etsintä- ja pelastustoimintaa käsittelevä matka. Tämä oli hyvin tärkeä matka Metsola ja Kiangesin mietinnön yhteyteen tehty matka. Ja tämä valtuuskunnan etsintä- ja pelastustoiminta käsittelyä matka Italiaan Lampedusaan tapahtui 17.–18. syyskuuta. Tämä oli siis hyvin tärkeä matka. Ja mukana olleet edistäjät olivat Sargini, Kiange ja Korao. Anna nyt puheenvuoron Anna Maria Koratsa Biltille, joka oli tämän valtuuskuntamatkan puheenjohtaja ja varmasti valtuuskunnan muutkin jäsenet haluavat tämän jälkeen puhua. Joten Koratsa olkaa hyvä. Te saatte tehdä lyhyen esittelyn tästä matkasta. Kiitos puheenjohtaja. Oli kunnia osallistua tälle tärkeälle missiolle, tälle missiolle keskeiselle välimerellä. Kiittäisin ensiksi valtuuskuntaani ja tiimiä, joka avusti meitä. Jos sallitte, näytän ensiksi sieltäkin kuvia. Nämä antavat käsitystä siitä, mitä teimme. Tässä tapaamme YK on korkean pakolaisedustajan edustajia ja Save Childrenin edustajia Lampedusassa satamassa he odottavat maailmoittajan saapumista. everything okay? On kaikki kunnossa? I should just mention to a uh, colleague as well. Kertoisin kollegoille, että Koratsa Bild valmistautuu tässä. Tämä raportti on äh, lähetetty teille sähköpostitse eilen, joten teillä on tämä raportti. Olkaa hyvä ja jatkakaa. Anna Maria, do you want to comment? Or... Uh, no, I was just letting them pass. Anna, no, vain näyttää nyt. Haluatko minä, minun kommentoida näitä? Kyllä, varmaan. Mä odotin tämän, on hyvin lyhykäinen. Want to mention to... Jos voisit kertoa kollegoille, mistä näissä on kysymys. Tässä on tämä äh, kansalaisjärjestön äh, apuasema ja tässä on tehty yhteistyötä lääkäritilman rajoja y- y- järjestön kanssa. Okay. Okay. So the migration flow is obviously. This shows how the central Mediterranean. Tässä tässä on keskeisen välimeren virta. Se on vakaa Libyasta Lampedusaan ja lisääntyy Egyptistä ja Turkista muille etelä alueille. Käsityksemme on, että tämä liittyy siihen, että keskivälimeren operaatio on tehokas ja torjuu salakuljettajien toimintaa ja ne etsivät uusia toimintatapoja. On alueita Välimerellä, joissa ei ole niin paljon EUn ja Italian laivaston partioita. Se on uusi haaste. Tässä on päästötämäitä salakuljettajat käyttävät maahanmuuttajien kuljettamiseksi. Tämä on Italian Marsa Kuura-operaatio, sen päämissiot mutta he ovat priorisoineet operaation humanitaarista puolta etsiminen, suojelu ja muiden toimijoiden suojelu ja etsintä retkoiden suojelu. Tässä ovat Libian pääsatamat, josta salakulta ottavat aluksiin maahanmuuttajia. Marassa Kura on sataprosenttisesti Italian merivoimien, ja se kattaa 80 000 meri, neljä merimailia. Sitten on Triton, ja Triton, Sicura ja YK on kakkosvaiheessa oleva toimi. Näillä on enemmän resursseja. Ne kattavat isomman osan välimerta joten he voivat toimia paremmin kuin Mari Nostrum. Mari Nostrum oli hyvä, mutta tämä yhdistetty operaatio on tärkeä, koska sillä on vielä enemmän voimavaroja. Tässä on neljän kansalaisjärjestön alukset, jotka toimivat keskeisellä välimerellä. Siivousmässänsä on Frontier ja maassa, jolla kävimme. Pelastustoimet, joita näette, tekivät meihin vaikutuksen. He toimivat turvallisesti, humanisti, kunnioittavasti ja hyvässä järjestyksessä. These are pictures on board the eh, Italian Navy ship. Tässä on kuvia Italian laivaston aluksen kannelta. Nämä eivät ole meidän, vaan Italian merivoimien kuvia. Toinen tärkeä osa me on ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan kävijöiden vastaiset toimet. Yhdistetty UNAFOR, Italian merivoimien operaatio, niillä on tietoa ja mahdollisuudet tietää aika hyvin salakuljettajista, keitä he ovat, mistä he tulevat, mistä he laivaavat ihmisiä, mitä reittejä he käyttävät, välineitä he käyttävät. Mare Sicura, Italian merivoimien operaatio. Jokaisen maahanmuuttajan pelastus ja maihinvientioperaation jälkeen tuhoavat aluksen, ja tästä ei voida käyttää uudestaan. Ei jotta mitään merihavereita ei tapahtuisi. Mutta yksi päähavaintoni on, että tässä on juridisia ongelmia. Heillä on oikeus pidättää he ovat pidättäneet kohtalaisen määrän salakuljettajia, mutta usein ei ole riittävästi näyttöä. Ja oikeuslaitos ei pidä näyttöä riittävänä syytteen nostamiseksi. Tämä on turhauttavaa. Voisimme ottaa tämän esille, voisimme miettiä mitä tehdä koska näyttökynnys on korkea, että sitä on vaikea ylittää, ellei ole mandaattia mennä Libian aluevesille. Tällä hetkellä operaatio ulottuu 20 merimailin Libian rannikosta, eli kansainvälisen merialueen ja, Italian, ja Libian merialueen rajalle. Sieltä näkee, mitä tapahtuu. Näkevät laivoja, jotka tulevat Tunisiasta. Heitä käytetään salakultuksessa. Mutta heillä ei valitettavasti ole mahdollisuutta toimia. Se on merkittävä haaste. Mandatin saaminen YKlta ja tai yhteistyöpyyntö Libian tunnustetulta hallitukselta. Kuten näette, nämä Marisikuran luvut ovat vielä korkeampia kuin Mare Nostrumin. Marisikura alkoi 2014 keväällä. Okay. I think we can... Vallat voidaan varmaan panna takaisin, jos haluat, puheenjohtaja. Aloitimme käyntimme Lampedusan pormestarin tapaamisella Giuseppe Nicolini, jota haluaisin kiittää delegaation puolesta. On selvää, että hän itse osallistuu valvoo näitä rantautumismaihin nousu toimia. Ja hän oli myös mukana sillä käynnillä, jota me valvoimme. Pormestari otti tämän hotspot-kysymyksen esille. On Frontexin henkilökuntaa Lampedusassa ja ESOsta. Tapasin neljä ESOn henkilökunnasta Tällä hetkellä he ovat tarkkailijoita, he luovat näitä hotspotteja. Ja olisi hyödyllistä, jos EU selkeyttäisi Italian viranomaisille tai muille viranomaisille, mitä nämä hotspotit ovat, mikä ne tehtävä on, mikä on vastuunjako kansallisten viranomaisten ja EU-viranomaisten kesken. maahanmuuttajien ja turvapaikan hakijoiden vastaanotossa ja siirtämisessä. Ja mikä on EASAn tuleva tehtävä uudelleen sijoittamisen auttamisessa. Kertoo, että oli ongelmia Moasin ja Italian armeijan pelastamien maahanmuuttajan kanssa menimme satamaan. Siellä oli yksi piste ja sitä yhteenvedon kertomuksesta me hyvin kurinalaisen, järjestäytyneen, inhimillisen operaation, jonka Italian viranomaiset, ää, äh, merivoimat, rannikkovartiosto, lääkärit, Italian sisäministeriön koordinaattorit olivat toimijoina. UNHCR, Frontex, IOM, tasoinen maahanmuuttojärjestö, pelastakaa lapset. Oikeastaan paljon niihin ihmisiin, joilla on suurimmat tarpeet, lapset, raskana olevat naiset, ihmiset, jotka ovat haavoittuneita. Oli aika järkyttävää nähdä, minkälaisessa kunnossa nämä ihmiset saapuvat. Yhdellä aluksella olla oli 20-vuotias nainen, joka saapui kuolleena. Hän oli, vakavasti, oli vakavia palovammoja, joka johtui po- polttoaineen vuottamisesta ja merivedestä. Tämä polttoaine merivesi yhdistelmä on hirveä. monet muut maahanmuuttajat, jotka näemme, olivat haavoittuneita. Oli palovammoja, myöskin nestevajausta ja muita akuutteja lääkehoitotarpeita. Meitä vetiin sairaalaan ambulanssilla ja meidän mielestä me saivat tarvitsemaan apua. yhteenvetona tämä oli hyvin koordinoitu operaatio. Lampedusalla on menettelyitä, rutiineja ja metodologia hyvä viestintä. Mahinnausoinnin jälkeen ja sen havainnoinnin jälkeen, sen traagisen tapahtumien jälkeen, siellä oli myös 11, 11 kuukautta vanha lapsi, oli nestevajaus ja hänet vietiin tehohoitoon sairaalaan heti. Ja sitten vietiin sinne bussilla majoituskeskukseen rekisteröintiä ja tunnistamista varten. Rekisteröinnin ja tunnistamisen suhteen se tapahtuu nykyään jo osittain aluksella, mutta ei ottamista. Se tapahtuu majoituskeskuksessa. Sitten menimme kuuden lippulaivalle, Carlo Bergamini fregatille, jossa varaarma amiraali Paolo di Sutti otti meidät vastaan. Hän on Marsikudan komentaja ja Alberto Tarabotto, joka on yksikön komentaja. Meihin teki suuren vaikutuksen Italian merivoimien osuus sekä partiointi turvallisuuden takaaminen Välimerelle ja heidän välit, suora osanottoonsa etsintä- ja pelastustoimiin. Me näimme kuvauksen siitä, mitä he toimivat. Se oli pätevä ammattitaitoista ja hyvin humaania. Haluaisin delegaation puolesta kiittää heitä, osata kunnioitukseni hämmästyttävälle työlle, jota he tekevät ihmishenkien pelastamiseksi. Näitä toimia tapahtuu päivittäin. Ne eivät ole otsikoissa, koska ne ovat tehokkaita, ne ovat erittäin monimutkaisia toimia. Jos vaaditaan nykyaikaista sotilaallisia keinoja, joita olemme käyttäneet. Se oli tärkeä havainto myöskin. Jos me haluamme pelastaa ihmishenkiä Välimerellä. Merivoimien täytyy ottaa osaa. Marssikuran kautta Italian väl- merivoimat ovat myöskin mahdollistaneet sen, että kansalaisjärjestöt toimivat. Tässä on uusi ilmiö arvost, arvioitavaksi. Kansalaisyhteiskunta toimii myös lahjoittajien varoilla. Mä turvallisuutta ilman Italian armeijan läsnäoloa. He toimivat, mutta haluaisin nostaa kunnioitukseni heidän uskomattomalle työlleen. Gina Catrambonea äh, kiittäisin. Hän on yhteisrahoittanut ja ollut yhdessä perustamassa näitä toimia. Ja kertoisin yhdestä heidän pyynnöstään oikeusperusta. Heidän alukseen pidetään yksityisinä kauppa-aluksina – ottaa huomioon, että heillä on osansa pelastustoimissa. He halu, halusivat meitä tarkastelemaan oikeusperusta ja koska se va, tällä hetkellä heitä maksamaan erittäin kalliita maksuja, kun se voi Euroopan satamiin. Lopuksi puheenjohtaja. miten paremmin käsitellä tätä salakuljetusasiaa. Meillä on etsintä ja pelastustoimia, mutta se on kriisinhallintaa. Mutta toistaisin, että meidän täytyy lisätä kykyämme käsitellä ihmisalakoitteen kanssa. Kapasiteetti on olemassa ainakin keskisen välimerin reitillä mutta asian oikeudellista puolta täytyy tarkastella syvemmin. Meillä on mietintöluonnos. Kovasti odotetaan kollegoiden kommentteja. Sitten sen kovasti Patrick ja Eva Metsäpuolesta, Jatka tekevät tämän mahdolliseksi. Ja lopuksi Olin ylpeä eurooppalainen, kun näin mitä Italian laivasta ja kansalaisjärjestöt yhdessä tekivät. Se oli Lampedusa Solidaare kansalaisjärjestö. Tarsin ruokaa, juomaa alusten kannella. Ja erityisesti haluavat ihmiset hymyilemään. Se on sitten hyvin, minkälaista sitoutumista me näemme paikan päällä. Ja lopuksi ehdottaisin minuutin hiljaisuutta kaikille välimäärin uhreille. Ja tämä 20-vuotias tyttö, jonka me näimme rantautuvan, hän ei ole mitään yksittäistapaus. Ja sopii lopetamme näin. Um, do you want me to do that now? Haluatko te tehdä sen nyt vai annanko ensin muiden kollegoiden puhua? Take other colleagues first and then... Eli muut kollegat ensin ja sitten. Selvä. Toinen läsnä oleva kollega, joka oli mukana valtuuskunnassa, on Rova Kiange. Haluatteko te lisätä teidän ajatuksianne otetaan sitten tämän asian lopuksi tämä minuutin hiljaisuus. Grazie, presidente. Io sarò molto breve anche per... Kiitos puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Tiedän, että kaikista keskeisimmät kohdat virallustamme on jo otettu esiin. Ensin muutama kommentti. Me tiedämme, että Välimeri tällä hetkellä, tai siis Välimeren aluetta koordinoidaan erittäin hyvin Tritonin, Poseidonin toimesta ja myös Italian merivoimien toimesta. Ja kun me lähdemme toteuttamaan pelastusoperaatiota tai jos me haluamme pysäyttää tämän ihmissalakuljetusoperaation tai operaatiot Välimerellä, niin meille on selitetty ja selitettiin, että muutama kuukausi sitten rannikkovartiosto joutui merirosvojen hyökkäysten kohteeksi. Ja tämä Marisi Kuuri jouduttiin perustamaan pelastusta varten, mutta sen ensimmäinen tarkoitus kuitenkin oli kuitenkin turvata niitä ihmisiä, jotka lähtivät toteuttamaan näitä pelastusoperaatioita. Ei tämä voi olla vain Italian merivoimien harteilla. Tämä pitää olla globaali operaatio. Jos me haluamme onnistua näissä toimenpiteissä, meidän pitää pystyä suojaamaan kaikkia niitä ihmisiä, jotka osallistuvat niihin. Meillä on tämä ongelma. Minä halusin tämän vain tuoda täydentävänä tietona. Toinen kommentti. Meidän pitäisi hyödyntää YK päätöslauselmaa, jotta voisimme päästä Libyan aluevesille jotta voisimme todella tajuta ja käsittää ja käydä käsiksi tähän ihmiskauppaan. Nyt ollaan ehkä jo hieman myöhässä. Sitten vielä yksi kommentti. Ammatti-ihmisenä, lääkärinä olen sitä mieltä, että tässä on myös ongelma ja puute haavoittuvuutta ei ole tajuttu eikä otettu riittävästi huomioon. Tässä on kyse siis ihmisistä, jotka ovat saaneet traumoja, saapuvat katastrofaalisissa olosuhteissa perille. Naiset ovat joutuneet väkivallan kohteeksi, mutta he eivät ole saaneet minkäänlaista seurantahoitoa nimenomaan silloin, kun he ovat olleet haavoittuvassa asemassa. Me olemme pyrkineet saamaan tähän aivan erityis menettelytavan, jonka mukaan heidät otettaisiin huostaan ja hoitoon ja heitä voitaisiin seurata myös heti alusta alkaen. Tässä on todella vakava puute. Voinen kuitenkin onnitella vastuuhenkilöitä heidän toteuttamastaan työstä ja pyydän tässä nyt kaikkia henkilöitä, jotka haluavat tutustua näihin operaation tekemään se mahdollisimman pian. Kiitos. Täällä ei ole muita valtuuskunnan jäseniä paikalla, mutta Anna Gomez haluaa vielä kommentoida. Well, uh, thank you. Very... Kiitos uh, tästä valaisevasta ja hyvin emotionaalisesta raportoinnista minusta meidän täytyy ottaa tunteet mukaan tähän, koska tässä on kysymys EUn olemassaolon ytimestä ja ihmisten elämästä. Haluaisin kysyä matkalla olevilta kollegoilta, mikä heidän käsityksensä on erästä asiasta, joka on minusta hyvin, jota puut, joka puuttuu. Ja joka on se, joka antaa salakuljettajille töitä. Eli meiltä puuttuu turvalliset reitit niin, että ihmiset kykenisivät esittämään turvapaikan hakemuksensa. Niin, että meillä ei esimerkiksi ole tällaista konsulaattiverkostoa niissä maissa, joista nämä ihmiset tulevat, tai niiden lähialueilla. Ajatellen esimerkiksi Libyaa, niin Tunisiassa tai Egyptissä voisi olla konsulaatteja. Niin, että voitaisiin prosessoida nämä asiat, koska tällä hetkellä me oikeastaan työnnämme nämä ihmiset salakuljettajien käsiin. On aika uskomatonta, että tätä ei ole mainittu eh, neuvoston viimeisimmässä julkilausumassa. Mitä tämä tarkoittaa? Eli me todellakin äh, ruokimme tällaista bisnestä, koska salakuljettajat tekevät äh, tällä suurta voittoa. Ja me tiedämme raporteista Libyasta, kuinka organisoitua tämä on ja miten läheisesti tämä liittyy myös mafiaan Euroopan sisällä. Haluaisin tukea sitä, mitä Anna, Maria, Maria ja, ja Cecilia sanoivat, että nimittäin laivaston tärkeys. Muistanette, että minä olen hyvin kauan vaatinut turvallisuus- ja puolustus turvallisuuspolitiikan YUTPn missiota niin, että meillä olisi rannikkovartiosta toiminnassa ja kaikki toimisivat niin, että pyritään pelastamaan henkiä ja että taisteltaisiin esimerkiksi merirosvoutta vastaan, kuten Cecil juuri raportoi. Me tarvitsemme laivastoa, mutta jäsenvaltiot ovat vastahakoisia, eivätkä halua investoida yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Me voisimme toimia huomattavasti tehokkaammin ja ennen kaikkea ihmishenkien pelastamiseksi ja toisekseen salakuljettajia vastaan taistelemiseksi. Sitten vielä haluaisin sanoa, että olisi aika hullua, jos meidän hallituksemme uskovat, että he voivat ryhtyä jonkinlaiseen operaatioon eh, Libyan rannikolla ja yrittää saada tälle eh, laillista tukea eh, YKsta ilman, että keskityttäisiin Libyan itsensä turvallisuuteen. Siinä on kysymys turvallisuudesta. Rajojen turvallisuus ei vaikuta mihinkään ennen kuin on saatu Libyan sisälle muutos. Ja kun Gaddafi syöstettiin vallasta, niin me emme tehneet sitä, mikä meidän olisi pitänyt tehdä, nimittäin auttaa libyalaisia uudistamaan turvallisuussektorin ja purkamaan milisin ja muun. Ei ole mitään järkeä se investoida meriturvallisuuteen, jos eh, siellä ei ole kunnollista tavallaan komentoketjua. Tämä ei voi onnistua. Meidän täytyy ymmärtää tämä eikä tehdä uudelleen samaa virhettä silloin, kun siellä on toivon mukaan joskus hallitus, joka voi toimia. Ja vielä lopuksi ymmärrän ja olen tyytyväinen, kun kuulin Anna-Maria sanovan lopuksi, miten ylpeä hän oli siitä, että hän on eurooppalainen, kun hän näki, miten kansalaisyhteiskunta mobilisoitui ja, ja Italia joukot ja muut olivat mukana tässä operaatiossa. Minun täytyy kertoa, 15 päivää sitten olin kahden kollegan kanssa Irakissa, Kurdistanissa, puolitoista kilometriä ISISin joukoista ja kymmenen kilometriä Mosulista. Minä en tuntenut olaani ylpeäksi eurooppalaisena, koska minusta meidän hallituksemme eivät tee, mitä pitäisi tehdä, jotta voidaan tuhota ISIS ja auttaa niitä, jotka ovat eturintamalla taistelemassa ISISistä vastaan. Kiitos. Koratsa Bild, onko teillä vielä loppukommentti ja sitten otetaan minuutin hiljaisuus? Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kollegoita tästä hyvin tärkeistä kommenteista. Me keskitymme tähän pelastusetsintämissioon. Sillä meidän tavoitteemme, en halua mitenkään viedä pohjaa pois kollegoiden arvokkailta huomioilta mutta uskon, että meillä on mahdollisuus tarttua niihin myöhemmin. Tämä pelastustoimi on erittäin turhattava niillekin, jotka siihen osallistuvat. Nämä rohkeat, uskalliaat ihmiset, jotka osallistuvat tähän esimerkiksi Lääkärit ilman rajoja järjestössä. He ovat kertovat hirveitä tarinoita. Hekin ovat turhautuneita, että Euroopan unioni ja muut eivät tee enempää pitkän aikavälin toimia tai ehkäise maahanmuuttajien saapumista, mutta kuljettajat. Monet ihmiset näillä laivoilla tulivat Saharan alipuolisesta Afrikasta. He ovat lähinnä poikia. Lampedusalla ei ole ainoastaan ihmisiä, jotka tulevat konflikteista, toinen me voi olla varmoja – salakuljettaminen on miljardiluokan järjestäytynyttä rikollisuutta. Ja sellaisena sitä pitäisi kohdella. Se olisi yksi tärkeimmistä havainnoistamme. Cecilia otti aseta esille, ja kun tästä että olet lääkäri, naisen kohdistuva väkivalta on hyvin tärkeä asia. Ja maahanmuutto on osa tätä ongelmaa. Me tiedämme, että monia naisia salakuljetettiin ihmiskauppaa varten ja seksuaalista hyväksikäyttöä varten. Keskustelemme kansainvälisen maahanmuuttajärjestön IOM kanssa. He ovat paikalla juuri siksi, että heillä on projekti Lampedusalla pyrkivät tunnistamaan naisia, jotka saattaisivat olla ihmiskaupan uhreja, pyrkivät ottamaan heistä, pitämään heistä huolta. Mitä lapsiin tulee, näemme, että aluksilla on jo lääkäreitä. No, pienet alukset, jotka siirtävät ihmisiä mereltä satamiin, he raportoivat lääkäreille, italialaisille lääkäreille, kannelle naisista ja lapsista. Ja he raportoivat tästä 11 kuukautista pojasta. Italialainen lääkäri sanoi heti, että että tämä tarvitsee tehohoitoa. Eivät sallineet edes, että kansalaisjärjestöt tarjoaisivat heille ruokaa. Ensiksi täytyy hoitaa nestehukka. Sillä olen samaa mieltä, että ihmiset ovat todella huonossa kunnossa. Olemme kaikki järkyttyneitä. Tämä pätee erityisesti toiseen maailmantaulukseen. Mutta minä en nähnyt asiaa niin, että haavoit, huonossa asemassa olevia ihmisiä ei hoidettaisi niin kuin pitää. Ehkä me nämä se toisiin. Italian laivaston komentaja Roomassa. Italian armeijan myöskin Onaforin johdossa. Eilen tämän operaation nimi vaihtoi. Ja ehdottaisin, että valiokuntamme vierailisi komentokeskuksessa niin alun perin suunniteltiin. E, emme tehneet näin aikataulusyistä tämän pakolaisten uudelleen sijoittamispäätöksen vuoksi, koska Italian merivoimat on vastuussa kaikista toimijoista, koordinoi kaikkia toimijoita keskellä välimerellä. Voimme myös tarkastella itäisen välimeren lisääntyviä haasteita. jossa ei ole Italian merivoimia, Unaforia, Tritonia, eurooppalaisia voimia. Siellä ovat Kreikan ja Turkin rannikkovartiostot, jotka tällä hetkellä ovat kohtaamassa valtavia määriä, jotka saapuvat meritse. Kiitoksia delegaation puolesta. Kiitos ja nyt ehdotitte, että pitäisimme minuutin hiljaisuuden ja ehdotan kollegat, että nousemme seisomaan ja, ja pidämme hiljaisen hetken Välimeren uhreille. Thank you, colleagues. Kiitos. colleagues, we now move to... No niin, hyvät kollegat, nyt siirrymme sitten kohtaan neljä. jossa käsitellään yksityiskohtaisesti sitä, mitä Euroopan muuttoliikeagendassa tullaan tekemään. Tämä on hyvin tärkeä asia, eli tiedonanto liittyen pakolaiskriisin hallintaan Euroopan muuttoliikeagendaan perustuvat välittömät operatiiviset taloudelliset ja lainsäädäntötoimenpiteet. Syyskuussa komission jäsenet asettivat painopisteen, mitä tullaan tekemään seuraavan kuuden kuukauden aikana, ja tämä on jaettu neljään osaan perus, välittömät operatiiviset toimet, siihen tarvittava budjetti ja lainsäädäntötoimenpiteet. Ja odotan mielenkiinnolla tätä järjestelmää. Joten meillä on komissio edustaja täällä esittelemässä meille näitä painopistetoimenpiteitä. Ja odotan tästä nyt hyvin mielenkiintoista keskustelua. Laura Michel on täällä DG Homein edustaja. Olkaa hyvä. Mm. Thank you, Mr. Chairman. Good morning to everybody. Huomenta. Ensiksi haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia, että komissio on kutsuttu tämän tiedonannon esittämiseksi. Olen iloinen, että kansalaisvapauksien valiokunta omistaa tälle tiedonannolle aikaansa. Kuten tiedätte, uuden maahanmuuttopolitiikan perustaminen oli Junckerin yksi kymmenestä tavoitteesta poliittisissa suuntaviivoissaan. Toukokuussa komissio lähetti maahanmuuttoagendansa 13. toukokuuta. Ja nyt meillä on tiedonanto, joka koskee muuttoliikettä kestävän strategian täytäntöönpanoa. On tehty paljon työtä viimeisen viiden kuukauden aikana – mutta paljon myös pitää tehdä. Tiedonanto on osallistunut kolme, on jaettu kolmeen osaan. Ensinnäkin toiminnalliset, toiminnalliset puoli, sitten humanitaarinen tuki ja EU-lainsäädännön täytäntöönpanotoimet. Keskityn näihin kolmeen alueeseen. Ensinnäkin operationaaliset toimet pyrimme täytetään panna kahta uudelleen sijoittamispäätöstä ja saada hotspotit toimimaan. Olemme keskustelleet hotspoteista komissiossa viime viikolla ja olen valmis päivittämään tilannetta, jos haluatte. Tässä tiedonannossa komissio rohkaisee myös jäsenvaltioita käyttämään olemassa olevia mahdollisuuksia, kuten väestönsuoja, menettelyjä ja hätäapua. Pyydämme myös nopeiten mikrofoni meni pois päältä. Tukeaksemme jäsenvaltioita rajavartioinnissa. Sitten talousarviotuki. Seuraavan puolen vuoden aikana keskitymme tarjoamaan budjettivaroja jäsenvaltioille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Eli komissio ehdottaa hätäavun lisäämistä 100, 100 miljardiin euroon, kasvua 100 miljardilla miljoonalla eurolla. Pyrimme myös vahvistamaan niitä virastoja, joilla on ydinosuus hätätoimissa ja hotspottien hallinnossa, Pyrimme henkilöstön lisäämiseen 120 tritonnissa, 60 Frontexissa – 30 Europolille ja 30 EASOlle. Haluamme myöskin kasvattaa maahanmuutto- ja rajarahastoja 600 miljoonalla eurolla. Tiedän, että olette lisänneet jotakin budjettikohtia tähän liittyen. Ja sitten maailman ruokaohjelman kautta pitäisi rahata ruoka-apua. Miksi tämä on tiedonannossa? Koska Meillä on tieto, että Eurooppaan tulee paljon syyrialaisia. Yksi syy siihen on ruoka-avun väheneminen maissa, jossa he olivat. Pyydämme siis, pyysimme siis lisätukea maailman ruokaohjelmalle. Tulemme myös kasvattamaan humanitaarista apua 200 miljoonalla eurolla 2016 auttaaksemme pakolaisia – jolta puuttuu ruokaa ja suojaa. Ja kasvattaa myöskin syrjään säätiön varoja. Myös Serbia ja Fyromia otetaan turvallisuustilanteessa. Ja eu sanonut täytäntöönpanon alueella komissio aikoo vahvistaa asylum-lainsäädännön täytäntöönpanoa. Tulemme aloittamaan uusia rikkomusmenettelyjä. Olemme jo aloittaneet 40 rikkomusmenettelyä 19 jäsenvaltiota kohtaan ja lisäämme paineita. Haluamme, että kaikki jäsenvaltiot pitävät huolta turvapaikka-akiista. Ja on tärkeää Dublin siirrot Kreikkaan kertaa, jos me haluamme jälleen sijoittamisen toimivan Kreikassa, meidän täytyy edetä Dublin-siirtojen kanssa, jos tarvetta on. Tiedonannossa on myös joitakin uusia lainsäädäntöaskelia. Että sillä lipottaisen rajavalvonta tiedonantoa, joka tulee vuoden lopulla. Sinne käsitellään Euroopan rajavalvonta vartiointia ja rannikkovartiointia. Ja sitten haluamme vahvistaa Frontex-asetusta, jotta frontex asetus kasvaisi erityisesti palautusten suhteen. Ja sitä Dublin-asetusta uudelleen arvioidaan maaliskuussa ja haluamme pysyvään uudelleen sijoittamismenettelyn, kuten valiokuntanne pyysi. Ja oikeusapupak käytti sinisen kortin uudistaminen maaliskuussa. Ja sitten ihmissalakuljetusstrategian päivittäminen. Nämä ovat lisänä niille toimille, joista puhuin viime viikolla valiokunnassanne. ne on turvallisten materiaalista pysyvä uudelleen strategia ja YK on uusi strategia. Meillä on kattava paketti ja meillä on kädet tänne työtä seuraavina kuukausina. Luotan Euroopan parlamentin tukeen, että toimimme nopeasti. Olette reagoineet nopeasti ensimmäisiin toimiimme ja luotamme, että jatkatte samalla linjalla. Kiitos. Thank you very much, Mr. Michel. I'm sure there are going to be lot... Kiitokset. Oletan, että täällä on paljon kysymyksiä. Kuten sanoin, tämä tiedonanto on erityisen tärkeää. Se se on oikeastaan meidän ensimmäinen alkuperäinen nopea reaktiomme. Haluaisinkin nyt kysyä, voisitteko te kertoa hieman enemmän näistä hotspoteista? Tämä on todennäköisesti yksi kaikkein tärkeimmistä reaktioista. Kollegat lienevät samaa mieltä siitä, että vaikkakin komissio teki tämän ehdotuksen huhti-toukokuussa – ja sitä puhuttiin kesäkuussa, niin kuitenkin tässä on varsinainen kuilu siinä, jos meidän on tarkoitus kommunikoida kansalaisille siitä, miten tämä tapahtuu, niin me emme tiedä sitä. Tässä on todellinen kuilu. Me en puhu nyt näistä varsinaisista instrumenteista, vaan ihan siitä, kuinka nämä hotspotit rakennetaan. Me olemme saaneet informaatiota, mihinkä niitä perustetaan Italiaan, mutta jos katsotaan Kreikkaa tai muita potentiaalisia alueita, niin me tarvitsemme enemmän yksityiskohtia. Kiitän teitä siitä, että te tulitte tänne paikalle näin nopeasti. Se helpottaa, mutta me tarvitsemme enemmän tietoa tästä alueesta. Ja nyt sitten annan puheenvuoron jäsenille. Heillä on varmastikin kysymyksiä näistä, näistä vastaavista näkökulmista. Aloitamme Cecilia Wikströmistä. Ole hyvä. Thank you very much and thank Kiitos, kiitokset komissiolle siitä, että se tuli tänne ja esitteli meille tätä tiedonantoa. Onhan selvä, että se mitä Eurooppa tänä päivänä tarvitsee on ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa, että EUn virastot kykenevät hallinnoimaan kaikkia niitä haasteita, joita niillä edessään on. Meidän täytyy myös muistaa, että me kohtaamme yhdessä nämä haasteet ja meidän täytyy myös puuttua niihin yhdessä. Sen vuoksi minä tuen vahvasti komission tiedonannon laajoja suuntaviivoja, vaikkakin minä ymmärrän, että kaikki niistä eivät vastaa täysin tarvittavalla tavalla näihin suuriin tarpeisiin. Minä tiedän, että meidän täytyy saada myös vastahakoiset jäsenvaltiot mukaan tukemaan näitä ehdotuksia. Se on se numero yksi avain prioriteetti, jotta voimme olla uskottavia. Ja uskon, että se mitä me pitkällä aikavälillä tarvitsemme on rakenteellisempi ja perusteellisempi keskustelu Euroopan unionin vastuusta, sen virastoista sekä budjettitoimenpiteistä, joita tarvitaan, jotta voidaan kattaa kaikki ne tehtävät, joita virastoilla on. Me aina sanomme, että tuon ja tämän viraston pitäisi tehdä enemmän, mutta silloin meidän pitäisi myös antaa niille voimavarat tehdä niin. Rehellisesti sanoen, kaikki nämä mainitut virastot ovat äh, dramaattisen alimitoitettuja ja myös alirahoitettuja. Emme me voi rahoittaa tätä vain äh, lisäämällä rahaa Euroopan tasolla. Meidän täytyy olla rahan kanssa varovaisia veronmaksajien rahoilla. Se, mitä tarvitaan tässä, on äh, perusteellinen uudelleenajattelu ajattelu jäsenvaltioiden vastuista, unionin vastuista ja siitä, että siirretään vastuuta ja voimavaroja kansalliselta tasolta Euroopan tasolle. Henkilökohtaisesti olen täysin vakuuttunut siitä, että tämä voisi lisätä tehokkuutta ja loppujen lopuksi antaa sitten meille paljon paremman tuloksen sekä myös jopa laskea kustannuksia veronmaksajien tasolla. Mutta että tämä tapahtuisi, niin meidän täytyy miettiä ensin sitä, onko, pitäisikö jäsenvaltioiden vaiko unionin ottaa vastuu ulkorajojen valvonnasta ja turvapaikkajärjestelmästä. Sen vuoksi pidän erittäin hyvänä komission uskallusta ehdottaa paljon laajempaa mandaattia Frontexille joulukuusta lähtien tänä vuonna. Uskon kuitenkin, että ihan samaa tarvitaan tai tarvittaisiin nyt jo EASOlle. Lopuksi voisin sanoa, että olen huomannut, että komissio on ehdottanut, että mobilisoidaan 17 miljoonaa euroa Serbialle ja Makedonialle. Olen täysin samaa mieltä, näitä maita on tuettava näissä valtavissa haasteissa, joka niitä nyt kohtaa. Varsinkin ottaen huomioon EUn naapurimaat. Onko komissio kuitenkin täysin tietoinen siitä, että on paljon vakavia syytöksiä poliisivoimia ja viranomaisia vastaan heidän tai niiden, miten ne ovat kohdelleet pakolaisia erityisesti Serbiassa ja Makedoniassa? Human Rights Watch ja Amnesty International – ja YK-virastot ovat näitä syytöksiä esittäneet ja he ovat myös raportoineet ihan systemaattisesta väärinkäytöstä sekä turvapaikanhakijoiden ryöstöistä. Ja tätä on tehnyt nimenomaan Serbian ja Makedonian poliisi ja täysin rankaisematta. Esimerkiksi yksin tulevat alaikäiset siirretään vankilamaisiin olosuhteisiin. Siellä on systemaattisesti käännitetty ihmisiä. Vaikkakin minä tiedän, että molemmilla mailla on valtavia haasteita ja suuri tarve saada tukea, toivon, että komissio olisi samaa mieltä, että me emme tarvitse näitä varoja siihen, että tuetaan turvapaikanhakijoiden systemaattista pahoinpitelyä tai ryöstelyä. Toivoisin, että komissio ottaisi myös nämä vakavat asiat esiin kaikilla mahdollisilla foorumeilla ja kaikkein korkeimmalla tasolla Serbian ja Makedonian hallitusten kanssa. Varsinkin ajatellen nyt tätä tulevaa korkean tason Länsi-Balkanin konferenssia ensi viikolla. Tämä asia on otettava esiin. Kiitos. Thank you. Mr. Coelho, Carlos. Ja sitten äh, edustaja Coelho. <clears throat> Mr. President. Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää komissiota tiedonannosta ja lausunnosta. Kiittäisin komissiota työstään. On selvää minulle ja useimmista, useimmille meistä, että komissio tekee hyvää työtä. Neuvosto on ongelma. Neuvostolla ei ole päätöksentekokykyä. Ja ajattelen, mitä Cecilia Wikström juuri sanoi, odotan, että ensävaltiot hyväksyvät päätöksen, joka äsken tehtiin silloinkin, kun jäsenvaltiot äänestävät jotakin toimia vastaan. Meillä on kuitenkin viisi käytännön kysymystä komissiolle. Ensinnäkin komissio puhui budjetista ihan se, mikä sanottiin. Se muistuttaa, että parlamentissa haluttiin käsitellä seuraavan 40 000, ensimmäisen 40 000 pakolaisen syöttämiskustannuksia. Mutta merkitsekö tätä, että me siirrämme aikaistamme varojen käyttöä, mikä merkitsee, että meillä on vähemmän varoja myöhemmin, jos kriisi pahenee? Pelkään, että jossakin tapauksessa ei puhuta uudesta rahoista, vaan tällaista rahoitustekniikasta budjetin, alu, budjetin suhteen. Sitten komissio puhui Syyriasta Turkista. Toinen kysymykseni on, voisitko kertoa parlamentille yhteistyöstä Turkin kanssa? Vai viskommeko Turkille vain rahaa? Ja sitten kysymys liittyen Dubliniin. Dublinin täytyy muuttua. Miksi? Odottako komissio paine laskevan seuraavan kuukauden aikana? Vai odottaako se solidaarisuutta Kreikan suhteen seuraavan kuukauden, kuuden kuukauden aikana? Is about secondary uh, movement. Neljäs kysymys liittyy maahanmuuttajien liikkumiseen on aikaisemmin jo sanottu, että tämä, nämä sekundääriset, maan, ensimmäisen askeleen jäl, jälkeen tapahtuvat siirtymiset ovat tärkeä osa. Kolme virastoa näyttää tekemään tutkimuksia näistä uudelleen sijoittamista. Voisiko komissio kertoa, milloin tuloksia olisi tulossa? Ja lopuksi kysyn Schengenin kehittämismekanismista Komissio käyttää ja hyväkseen uutta Schengenin mekanismia. Sen puitteissa esimerkiksi palauttamispäätökset, pakolaisten perusoikeuksien noudattaminen ja Schengenin koodiston toteuttaminen, kaikkia niitä voidaan arvioida. Mutta käyttääkö komissio tätä työkalua? Thank you very much. Um, next is Malin Björk. Ja sitten Malin Björk. Thank you very much. Uh, I... Kiitos. En ole yhtä positiivinen kuin edelliset puhujat. Olen itse asiassa hyvin huolestunut siitä, että me eh, tässä nyt sopeudumme kaikkein eh, vastahakoisimpien jäsenvaltioiden vauhtiin. Ja se ei ole se tavoite, vaan meidän pitäisi löytää se keino, jolla Eurooppa voisi tukea enemmän pakolaisten vastaanottamista. Mutta jos on jäseniä, jotka eivät ole mukana, sitten he eivät ole mukana ja sillä selvä. Mutta kaikkein laajin kysymys tässä on se, mitä me voimme tehdä enemmän. Kun luin komission tiedonannon, niin en lukenut siitä, tai en nähnyt siitä, että tämä on tehty pakolaisia varten. Tämä oli enemmänkin pakolaisia vastaan ja heidän tulemisensa estämiseksi. Ja tämä on ollut tämä liiallinen äh, tavoite. Joten minun näkökulmastani meillä on tässä järjestelmävirhe, jossa puhutaan Frontexista ja niin edelleen ja niin edelleen. Minusta tämä ei nyt ole eh, sen solidaarisuuden arvoista, mitä ihmiset Euroopassa ovat osoittaneet ja mitä he haluavat nähdä. Tässä ei ole minkäännäköisiä oikeudellisia keinoja turvapaikanhakijoille tai eh, Dublinin eh, liudentamiselle. Eli meidän täytyy saada aikaan myös laillisia keinoja turvapaikanhakijoille, muuten olemme menossa väärään suuntaan. Ja minusta tässä on fokusoitu hyvin instrumentaalisella tavalla salakuljetukseen. Salakuljetusta on, koska ei ole mitään oikeudellista keitto, keinoa tulla. Ja se, että käytettäisiin salakuljetusta tavallaan YTPn missioiden käyttämiseen, niin se ei ole minusta reilua. Haluaisinkin kysyä komissiolta, kun te sanotte, että puolen vuoden kuluttua lähetämme ihmisiä takaisin Kreikkaan. 375 000 pakolaista on tullut Kreikkaan tammikuun jälkeen ja uudelleen sijoitteluluvut ovat tai naurettavan pienet. Eli kuuden kuukauden kuluttua rupeamme lähettämään takaisin ihmisiä Kreikkaan. Minusta tämä on täysin äh, vastuutonta ajatteluakin. Ja mitä tulee Unkariin, minun ja minun puolueeni näkökulma on se, että meidän pitäisi erottaa Unkari Dublinista. Se, että me lähettäisimme Ruotsista ihmisiä takaisin Unkariin, ei olisi ihmisoikeuksien kunnioittamista. Joten kysymykseni on, mitä te ajattelette siitä, että, että Dublinia muutettaisiin ja millä tavalla muutenkin löydettäisiin laillisia keinoja, koska muuten joudumme hyvin hankalaan tilanteeseen. Hyvät kollegat, minä suljen nyt tämän puhelistaan, koska kaikilla on hyvin yksityiskohtaisia kysymyksiä ja haluaisin myös yksityiskohtaisen vastauksen komissiolta. Joten ilmoittakaa nyt, jos te haluatte puhua, eli te, te ole jo pyytäneet puheenvuoroa, koska minä suljen nyt puhujalistan. Haluaako joku muu vielä puhua? Ei, hyvä. Joten Katrin ja puhujalista on nyt suljettu, koska minä haluan yksityiskohtaisen vastauksen komissiolta. Meillä on tämän jälkeen vielä toinen Schengen-asia. Kiitos kollegat. Sitten äh, edustaja Kirkhope. Chairman. Um, <clears throat> I'll keep my remarks. Kiitos puheenjohtaja. Löytä kommentteja toivottavasti suoran asiaan. Olen tietysti hyvin iloinen, että voimavaroja kohdennetaan erityisesti Frontexille, myöskin Europolille. Haluan kuulla Rob Wainwrightilta, Europolin johtajalta, hyvin äskettäin heidän paineestaan. Ja olen edellisen pojan kanssa täysin eri mieltä. Minusta on erittäin tärkeää, että rikolliset, jotka käyttävät hyväkseen näitä ihmisiä, maahanmuuttajia, heidän tekemisensä pitää puuttua tehokkaammin. Meillä täytyy olla voimakkaampi Europol, erityisesti Europol, joka koordinoi poliisin toimintaa muualla. Jos meillä on poliisin toimista kritiikkiä esitettävänä, niin Europol on hyvässä asemassa puuttumaan niihin. Sekä yhteydessä näihin poliisivoimiin suoraan että meihin. Mukavahan sitä nähdä, nähdä paperilla 100 miljoonia siellä ja täällä. Minä halusin tietää, että varat, joiden siirtämiseen annamme luvan, käytetään asianmukaisesti, etteivät ne joudu väärin taskuihin, että valvomme varan käyttöä niin, että niitä käytetään juuri siihen, mitä pitää. Liian usein Euroopan rahoitusohjelmissa käy niin, että varoja ei ole käytetty ollenkaan, mikä on hirveätä. Tai mu- sen, käyttö ei, sen käytön vastuullisuus ja tilinpito jättää jonkun verran toivottamisen varaa. Eli seurataan tämä tarkkaan. Haluamme myös varojen käytöstä säännöllisiä kertomuksia. Okay, thank you. Um, next is Peter Niedermüller. Kiitos. Sitten Peter Niedermüller. Thank you very much, uh, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kolme lyhykäistä huomiota. Ensinnäkin olen samaa mieltä Kirkhopin kanssa. Meillä täytyy olla hyvin selvä avoimuus tämän rahan käytössä. Summa on valtava ja kysymys on Euroopan veronmaksajista ja he haluavat nähdä, kuinka me käytämme tätä rahaa ja mihin tarkoituksiin, joten sen vuoksi tämä on ehkä yksi kaikkein tärkein asia. Toinen asia, toki ymmärrän, että tässä on tarkoitus löytää apua Frontexin operaatioille ja uudelleen sijoittelulle, mutta meillä täytyy olla pitkän aikavälin näkökulma myös, jos me puhumme rahasta ja budjettimenettelyistä. Ja sen vuoksi haluaisinkin esittää kysymyksen, mitä tapahtuu integraatiolle, kotouttamiselle ja se, mistä tulee rahaa tähän menestyksekkääseen kotouttamiseen. Ei ole kysymys vain siitä, että pakolaiset Euroopan unionin ja Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Kysymys on se, mitä näille ihmisille tapahtuu tämän prosessin jälkeen. Haluaisin kysyä komissiolta, onko suunnitelmia tehdä budjetti menestyksekkäälle kotouttamiselle? Kun me puhumme yhteisestä eurooppalaisesta politiikasta, me tiedämme, että on kuitenkin tiettyjä jäsenvaltioita, jotka ovat julkisesti ilmoittaneet, että he eivät aio osallistua tähän yhteiseen eurooppalaiseen politiikkaan. Mitäs komissio on mieltä? päättää näiden jäsenvaltioiden taloudellisesta tukemisesta, jotka ovat siis julkisesti ilmoittaneet, että he eivät aio olla osa yhteistä eurooppalaista pakolais- ja turvapaikkapolitiikkaa. Kiitos. Mm. Next is... Kiitos. Sitten Birgit Sipel. Thank you very much, Chair. A lot of... Kiitos puheenjohtaja. Paljon on jo sanottu ja kysytty. Wait viittaisin vain muutamaan lisäkohtaan. Uskon, että kun komissio sanoo, että se tekee ehdotuksen Dublinin säädösten uudistamiseksi, niin se, mitä me nyt teemme, saattaa olla ensimmäinen askel näitä hotspotteja. ja Pitää käyttää sen takaamiseksi, että kaikki saapuvat maahanmuuttajat rekisteröidään ja sen jälkeen heidät voidaan jälleen sijoittaa. Sitten tämä uudelleen asuttaminen. Tottahan on, että salakuljettajat tekevät kaksi naamasta bisnestä. He ottavat sen ihmisiä, jotka eivät koskaan täytä turvapaikanhakijan kriteerejä, raha kelpaa. Mutta on ihmisiä, jotka apua tarvitsevat ja täyttävät turvapaikan kriteerit. Hekin käyttävät kuljettajia, koska muuta keinoa turvapaikan hakemiseksi ei ole mutta me tarvitsemme lisää turvallisia, turvallisia keinoja ja uudelleen asuttaminen on yksi mahdollisuus. Haluaisimme kuulla komissiolta ja erityisesti jäsenvaltiolta lisää tästä. Sitten turvalliset ja työllisyyden työllistämiseksi. Jos tämä uusi sinisen kortin versio pelottaa vähän, Uskon, että pitkällä aikavälillä kaikki jäsenvaltiot tarvitsevat maahanmuuttajia teollistamista, mutta me emme tarvitse ainoastaan tutkijoita. Miksi me puhumme tämmöistä pikkuruisesta asiasta, kun tämä sinisen kortin uudistaminen, tämä ei riitä. Viimeinen kysymys varankäytöstä. Olen kuullut erilaisia asioita Turkista ja myöskin Afrikan rahastosta. osa varoista käytettäisiin rajavartiointiin. Kysyn, onko rajavalvonta, miten se maahanmuuton ydin syytä poistaa? Sitä en ymmärrä. Voisikohan komissio vastata tähänkin? Thank you. And I shouldn't comment on... Kiitos. Tiedän, että ei minun tulisi kommentoida kollegoiden puheita, mutta tämä sinisen kortin käyttö ja tämä kuuden kuukauden paketti, tämä tuntuu oudolta. Miksi komissio halusi liittää tämän tähän? Seuraavaksi Anna Gomes. Well, I, I, I share the concerns that... Olen samaa mieltä Cecilian huolenaiheista, sitä miten poliisi toimii Serbiassa ja Makedoniassa, mutta en usko, että me olisimme uskottavia, jos me lähdemme tällaisia huomio- huomautuksia viranomaisille tekemään ja että tämä vaikuttaisi ohjelmiimme heidän kanssa, mikäli me emme ensin hoida Hun- Unkaria, joka on kaikkein pöyristyttävin tapaus Euroopan unionissa siitä, miten rikotaan ihmisoikeuksia ja nimenomaan pakolaisyleissopimuksen tässä mainittuja yleis- ihmisoikeuksia. Ja minusta on skandaali, että komissio ei ole toiminut, koska komissiohan on sopimusten vaalia ja komission pitäisi tähän reagoida. Olen samaa mieltä näistä kysymyksistä, mitä Carlos Coelho esitti. Nimenomaan se, että, että tässä olisi vain rahoituksen Äh, siirtämistä alkupäähän. Mutta onhan tässä nyt kysymys enemmän kuin rahasta. Tässä on kysymys peruskoordinaatiosta EUn sisällä. EUn virastoissa. Se, mitä tässä nyt näen, on aika heikko esitys. Eli työnnetään tavallaan ihmisiä takaisin Ja tämä peruskoordinaatio, joka pitäisi olla olemassa tässä katastrofissa, niin sitä ei ole. Kerroin juuri matkastani Irakiin ja Kurdistaniin ja se, mikä minua järkytti, olen nyt käynyt siellä ö, uudelleen ö, yhdeksän kuukautta tammikuun vierailuni jälkeen. Siellä on pakolaisleirejä, joita me rahoitamme EKon ja UNHCR ja muiden kautta. On aika järkyttävää, että yhdeksän kuukautta myöhemmin siellä ei ole toimivia kouluja, huolimatta siitä, että nämä leirit ovat täynnä lapsia ja nuoria ihmisiä. Ihmiset, joita minä nyt tapasin, kertoivat, äh, että esimerkiksi yhdestä oli jo lähtenyt 3000 perhettä. Ja suurin syy, miksi he tulivat sinne, tai lähtivät sieltä, oli se, että, että, että heillä ei ollut mitään mahdollisuuksia lapsilleensa ja kotoa oli pakko lähteä, koska ISIS oli valloittanut heidän kotitalonsa ja sinne ei voinut mennä takaisin. Mutta he halusivat tulla näihin leireihin sen vuoksi, että siellä olisi koulut lapsille. Eko tekee siellä hienoa työtä, mutta Ekon virasto ei ole se, joka hoitaa esimerkiksi koulutusta. Eli täällä on eri virastojen välissä koordinaation puutetta ja täysin koordinaatio puuttuu myös instituutioiden ja jäsenvaltioiden kesken, ne jotka ovat siis paikalla siellä. Siellä on kaiken näköistä hätäapua ja muuta ja myös esimerkiksi turvallisuuden takaamista ynnä muuta. Olen todella raivostunut siitä, millä tavalla jäsenvaltiot huijaavat meidän kansalaisiamme uskomaan, että he hoitavat isiksen leviämisen. Eli kysymys sisäisestä eri instrumenttien ja rahojen koordinoinnista on hoidettava. Se ei ole toiminut viimeisen yhdeksän kuukauden aikana ainakaan kuten minä juuri näin Irakin Kurdistanissa. Thank you. Um, next is Christine Revel Bonifay. Christine. Sitten seuraavaksi Christine. Merci, President. Uh, je, je... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen iloinen siitä, että komissio on tullut tänne kertomaan tästä tiedotteesta. Sehän osoittaa ja todistaa sitä, että se on sitoutunut suojaamaan pakolaisia ja ja tajuamaan paremmin, mikä haaste meillä on edessämme. Kollegat ovat jo sanoneet että jo tämän monen kertaan. Nyt jäsenvaltioiden pitää panna viides vaihde päälle, sitoutua, kaikkien pitää sitoutua poikkeuksetta, myös Unkarin lähteä toteuttamaan komission ehdottamia toimenpiteitä, jotka tulivat esille tässä tiedotteessa sillä tavalla uudelleen sijoittamisesta voitaisiin päättää ja siitä voisi tulla todellisuutta ja tehokasta mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman parhaissa olosuhteissa. Meidän pitää olla erittäin valppaita hotspotien suhteen, koska ne, se on synnyttänyt epäilyjä mm, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten perusoikeuksien noudattamisessa. Meidän pitää myös saada enemmän rahaa, jotta voimme hallinnoida tätä humanitaarista kriisiä. Meidän pitää saada YK pakolaisavulta myös tähän varoja, mutta on keskeistä, että myös meidän eu rahastot auttavat myös Syyriaa ja myös tämän kaiken pitäisi olla tehokasta, mutta ei sillä ole mitään mieltä, elleivät jäsenvaltiot kanna omaa vastuuta. Me haluamme vahvaa ja yhtenäistä vastausta. Niin kauan kuin tämä ei ole ilmeistä eikä kaikille jäsenvaltioista valtiolle, niin kyllä me jatkuvasti puhumme siitä, mitkä ovat konkreettiset toimenpiteet, joilla komissio voi taata sen, että kaikki jäsenvaltiot osallistuvat näihin solidaarisuustoimenpiteisiin. Miten voimme tarkistaa, että päätöksiä ja sitoumuksia noudatetaan? miten voidaan viedä eteenpäin jäsenvaltioita mm, rahoittamaan enemmän Afrikkaa ja nimenomaan siellä olevaa Espanjan kysymystä. Miten voimme, miten voimme taata sen, että ne valtiot, jotka vastustavat uudelleen sijoittamista, noudattavat kuitenkin ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia? Kiitos sitten Koratsa Bild. Minäkin haluaisin kiittää komissiota tiedonannosta. Selvä on, että komission sitoutunut maahanmuuttokriisin hallitsemiseen. Ja kuten monet ovat sanoneet, näin päinvastoin kuin neuvosto. On hyvä, että komissio on aloittanut valtavan rikkomusmenettelykierroksen, ja toivottavasti sen jälkeen kaikki jäsenvaltiot täyttävät turvapaikkapaketteja täysin kaikissa piirteissä. Oikeusmenettelyt ovat olemassa. Jäsenvaltiossa tarvitaan poliittista tahtoa täytäntöönpanna sitä. Yhteisiä voimavarojakin on. Niitä pitäisi käyttää jäsenvaltioiden auttamiseksi, jos niihin kohdistuu liiallista tai suhteetonta painetta. Jos ajatellaan tämä uudelleen sijoittaminen on tie sisälle Eurooppaan. Tämä idea, että meillä on tämä moottoritie. Se on turvallinen, se on oikeudellisesti pätevä, mutta jäsenvaltiot eivät käytä sitä. Joten ehdotan, että neuvosto ottaisi myös uudelleen asuttamisen, uudelleen sijoittamisen lisäksi mukaan ja pakottaisi jäsenvaltiot siihen haluan sitovan järjestelmän. Myönteistä on myöskin, että komissio painottaa ulkorajoille saapuvien järjestäytynyttä rekisteröintiä. Minäkin olen kovasti sitä mieltä, että ihmistä pitää kohdella inhimillisesti matkalla Eurooppaan ja Euroopan ulkorajoilla. Jos jäsenvaltioihin kohdistuu liikaa paineita, niitä pitää auttaa. Liiallisen voiman käyttöön pitää aina puuttua. Komission pitää tehdä se ja tarkastaa, toimitaanko EU-lainsäädännön mukaisesti näitä hotspoteista – Sanoin, että minulla oli samat kysymykset kuin sinulla, puheenjohtaja. Meidän pitäisi siirtyä vaiheesta, jossa otamme vastaan tilanteeseen, jossa me itse toimimme ja pitäisi määritellä jäsenvaltioiden vastuut, jotta vast... myöskin jotta jäsenvaltiot eivät ärtyisi ja kokisi asioita vaan kontrollina, valvontana, vaan näkisivät, että kyseessä on tuki. Minusta on hyvä, että komissio laittoi sinisen kortin tähän. Tämän laillinen keino päästä tänne, laittaa töitä. Onpa kysymys sitten pakolaista, jolla on oikeus kansainväliseen suojeluun tai maahanmuuttoon. Meidän täytyy saada ihmiset töihin. Kun heillä on oikeus oleskella Euroopassa. Sinne korttimella tervetuloa. Tiedätkö, ketä pidän aikaan sankareina Malinbjörg? Paolo Petsotti ja varaamiraali Mare Sikoran komentaja. Se on sotilaisoperaatio. Luojan kiitos maalin, Jos olisit laivan rämässä keskellä välimerta, olisit ilahtuneessasi Italian, Italian merivoimat. Kaikki monessa. Tämä vasemmistolainen ihanne on häpeällistä. Te elätte Liisa, Liisan ihmemaassa. Meillä on todistella asuntoja. näen nähneet asian pari viikkoa sitten. Se on väsyneitä, uupuneita. Ja heillä on lennosta energiaa taputtaa, kun he näkivät Italian laivastoa. Vastaa miten ihmeessä pelastaa tuhansia ihmisiä joka päivä Välimerellä Oletko koskaan ollut Välimerellä? Minä olen italialainen, minä tiedän. Välimeren keskellä on isoja aaltoja. Ja täällä on monenlaisia operaatioita. Lääkärin ovat evakuoineet ihmisiä. Meillä on helikoptereita. pelastanut ihmisiä, joka päivä heitä pelastaa. Lopetan vasemmistoideologiasi. Välimerellä on aitoa painetta. Triton on Unafor. Pohjoittaja, minä olen lopettanut. Minä olen väsynyt. Pohjoittaja, ihmiset kuolevat. Ja tämä antimilitarismi on, sitä minä en voi hyväksyä. Ja se mä taistelen, alkoi tämä vastaan useampi kuolee. of the left is really unacceptable. And the NGO... Moralismia minä en voi hyväksyä. Me sotilaat ovat sanoneet, että ilman, eh, ilman eh, kansalaisjärjestelmät että ilman sotilaiden tukea eivät voi toimia. Mennäpä katsomaan paikan päälle maalin. That's so very well. I really don't like to... En nyt halua, että täällä lähdetään keskustelussa eh, pirkkaamaan toisia jäseniä. Jokaisella on oikeus sanoa, mitä haluaa sanoa. Maalin, haluatko sinä nyt vielä puheenvuoron? have a word from I have I mean, I... It's my democratic right to have a political me. debate with someone that doesn't belong to my political party and talks it, nonsense. It is your right. I'm just saying what I'd like. Toki sinun oikeutesi, mutta en halua rohkaista tällaiseen. Ja nyt annan sitten edustaja Björkille mahdollisuuden vastata. Minä ja Anna-Maria koratsa olemme käyneet tästä keskustelua myös Ruotsissa. Mutta minä en ole Liisa Ihmemaassa, me olemme vasemmisto. Minä tiedän, että sinä Anna-Maria et pidä vasemmista ja vasemmiston ideologiasta, se ei ole mikään uutinen kellekään. Mutta minun kollegani ovat Ruotsissa juna-asemilla vastaanottamassa ihmisiä, jotka tulevat hakemaan turvapaikkaa. Siellä ei ole sinun ihmisiä, Joten aktivismia tarvitaan tässä Euroopassa, jota yritämme rakentaa. Ja kun minä sanon, että minä en halua sotilaita välimerelle, en sano, että en haluaisi, että laivasta toimii. Minä sanoin, että heidän, minä en halua YTP-missioita sinne. Ja se on eri asia, koska minä en halua, että pakolaiskriisiä pidetään tekosyynä militarisoida välimeri. Minä haluan, että Italian laivasto on rannikkovartioston kanssa siviilimissiolla ja minä olen myös tavannut siellä ihmisiä ja näin sen pitäisi toimia siviilipuolella. Puheenjohtaja Italian merivoimat ovat, tulkki ei voi tulkata. Te olette nyt te olette saaneet pitkän pitkän puheajan ja sana, saaneet sanoa mitä haluatte ja, ja maalin Björk sai vastata. Voisitteko te lopettaa tuon? Katarina. Military is not part of, it's not a civilian authority, it's part of the Ministry of Defense. Malindia should know what she's talking about, but she's not. Voisitteko te nyt lopettaa tuon, että otatte puheenvuoron tuolla tavalla noin vain? Katariina. Si, grazie, grazie Presidente. Io... Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni on jo paljon, paljon puhuttu. On sanottu paljon maahanmuutosta. Se on arkaluontoinen, herkkä, monimutkainen vyyhti, joka synnyttää paljon kysymyksiä. Haluaisin vielä kerran vedota kaikkiin jäsenvaltioihin, jotta ne osoittaisivat solidaarisuutta ja, ja ryhtyisivät konkreettisiin toimenpiteisiin, jotta voitaisiin pelastaa kaikki traagisimmat tapaukset. Minä kiitän komissiota siitä, että on tullut tänne tekemään meille selkoa ehdotuksistaan on paljon jo puhuttu. Minä esitän vain muutaman kysymyksen komissiolle ja haluaisin vähän yksityiskohtia lisää. Mehän olemme jo monista asioista käsitelleet, keskustelleet useaan otteeseen. Tätä pitäisi ehkä syventää tulevaisuuden keskusteluissa. Ensinnäkin Dublinin asetuksesta meidän kysymys on meille periaatteellinen, jos me haluamme ratkaista – maahanmuutto-ongelmat ja siihen liittyvät monimutkaiset asiakokonaisuudet. Meidän pitää ajatella myös kauaskantoisesti, ei vain tyytyä kiireellisten tapausten nopeaan ratkomiseen. Näin meidän pitäisi myös tajuta, miten voimme yhdistää voimavaramme ja taistella tätä laitonta ihmiskauppaa vastaan Frontexin Europolin kanssa löytää rahoitusta, joka olisi riittävää näiden toimenpiteiden kattamiseksi. Meidän pitäisi siis vahvistaa Europolin toimintaa yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa. Kaikki nämä aiheet ovat tärkeitä, jotta voitaisiin löytää ratkaisuja tähän on- maahanmuutto-ongelmaan. Haluaisin ottaa myös esille lyhyesti hotspotiin liittyvät ongelmat. Hotspotteista voi tulla tärkeä väline joidenkin ongelmien ratkaisemiseksi. Mutta haluaisin enemmän yksityiskohtaista tietoa. Hotspoteille pitää antaa riittävästi taloudellisia keinoja, mutta haluaisin ehkä lisää tietoa komissiolta näistä. Kiitoksia noista viime kommenteista. Herra Michel, useampi jäsen on kysynyt siitä, miten nämä vastaanottojärjestelykeskukset toimivat, nämä hotspotit. Toistan sen kysymykseni. Me emme ole saaneet paljonkaan kirjallista tietoa. Kerkhoff ja Niedermöller mainitsivat nämä rahoitusaspektit – ei ole paljonkaan kirjallista tietoa, miten nämä virastot toimisivat yhdessä, miten nämä järjestelykeskukset, hotspotit toimivat. Voisitko kertoa myös siitä? Kuka kantaa vastuun sitten, kun virastot toimivat yhdessä tällä ennennäkemättömällä tavalla? Saattaisi kovasti. Tällaisia kysymyksiä meiltä jäseniltä on myös kysytty. Teillä on hyvin aikaa vastata. Well, thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja näistä hotspoteista. Siellä on kehittyy päivittäin. Me olemme lähettäneet Kreikan ja Italiaan johtajatason ihmisiä koordinoimaan virastoja hotspotien toiminnassa. He ovat juuri nyt kentällä laatimassa loppusuunnitelmaa viraston virastojen toiminnasta. Me, kysymys oli siitä, että me vain ottaisimme ihmisiä vastaan, vaan että me todella toimisimme aktiivisesti. Frontexin ihmiset ottavat sormenjälkeä, screenaavat maahanmuuttajia, kuuntelevat heidän tarinoita ja antaa Dublinin yksikössä Roomassa tukea on yhdys upseereja Europolista, jossa on virkamiehiä Kataniassa ja Pirejuksessa. Asiat etenevät. Tulemme antamaan tiedonannon täytäntöönpanosta pian kymmenen päivän kuluttua saatte asiakirjan tilanteesta. Tässä sanoit, että Olemme menettelyn alussa. Meidän täytyy saada se toimimaan. Ja meidän täytyy lähteä ensimmäiset jälleen sijoitettavat ihmiset muihin jäsenmaihin. Tämä on siis käynnissä. Tämä Wikströmin kysymys Makedoniasta tai tarkemmin Fyromista ja Serbiasta. Me tiedämme, että eräät poliisiviranomaiset ovat käyttäytyneet väärin ja ryöstäneet maahanmuuttajia. Olen tavannut Juman Ratsvatsin edustajia ja heidän kanssaan asiasta. Puutumme asiaan Länsi-Balkanin ministeriöiden kanssa. Me tapaamme heidät torstaina 8. lokakuuta. Yksi kohta. Meidän täytyy tukea Serbia ja Fyramia paineissaan että paras vastaus on, että järjestely toimii. Se ihmisiä sijoitetaan uudelleen Kreikasta. Heidän ne tarvitsee kulkea Firamin ja Serbian halki, saapuakseen Ruotsiin tai johonkin muun jäsenvaltioon. He siirtyvät välittömästi Kreikasta jäsenvaltioon. Sillä pitäisi olla tärkeä vaikutus virtoihin. Mutta ollaanpa realistisia. Kreikassa saapuu sekalainen virta, ei ainoastaan syrjalaisia, irakilaisia, eritrealaisia. Siellä on myös joukko ihmisiä, jotka haluavat silti valita Länsi-Balkanin reitin talouspakolaisia tai turvapaikan hakijoita, joiden tunnustamisaste on alhainen. Ihmiset, jotka eivät ole syyrialaisia, eritrealaisia tai irakilaisia. Herra Coelion kysymykseen sanoisin budjetin puutteisiin Meillä on tapaaminen tähän liittyen tästä asiasta. Me toisaalta siirrämme ajatusta eteenpäin, mutta meillä on myös muita budjettitoimia. Kollegani voi selittää, mistä on kysymys. Dublin ja Kreikka. Miksi me kuuden kuukauden aikataulu? Rabjörk mainitsi samaan vähän eri näkökulmasta se Kreikka täytyy saada Dublin-järjestelmään. ja Jos haluamme uudelleen sijoittamisen tämän meidän täytyy kyetä palottamaan ihmisiä Kreikkaan. Tämä on osa yhtälöä. Minkälaisia kannustimia Kreikan viranomaisilla on, jos he eivät kuulu Dubliniin? Me täytyy sijoittaa ihmisiä uudelleen, tarvitaan vastaanottokeskuksia, käsitellä ihmisten tapauksia, jos ihmiset menevät Länsi-Balkanin kautta, eivätkä haluta palata Kreikkaan Dublinin kautta, mitä kannustimia heillä on, mutta myös maahanmuuttajille. Jos se tietävät, että uudelleen on ainoa tapa päästä jäsenmaahan, sitten he jäävät, ja sitten että voivat valita jäsenmaan, esimerkiksi Saksan, tietävät, että jos menet Saksaan, menet Saksaan, heitä ei sieltä takaisin Kreikkaan. He pyrkivät takaisin Kreikkaan ja kieltäytyvät Ranskaan tai Puolaan tai Luxemburgin sijoittumisesta. Jos haluamme järjestelmän toimivan, täällä täytyy olla myös Dublinin järjestelmä, joka toimii. Se on osa yhtälöä. Kreikan palauttamiseksi Dublinin täytyy täyttää joko ehtoja. Meillä oli Strasbourgin tuomioistuimen päätöksi. Jos sanotaan, että Dublin täytyy keskeyttää ja sitä, että olla täydet olla muutoksia. Kreikan täytyy tätä Dublin täysin hyvä pakolaisten kohtelu ja muuta. Meidän täytyy työskennellä Kreikan kanssa, että Kreikka palasi Dublinin järjestelmään. Tässä on sitten yhteys herra toisen kysymyksen tähän jälkiliikkuminen, sekundaarinen liikkuminen, sitäkin varten Dumbledore täytyy saada toimimaan. Ja sinne lähdetään takaisin. Silloin he eivät voi siirtää toista kertaa. Nyt he tietävät, että jos he onnistuvat siirtymisessä, he voivat jäädä tähän uuteen maahan. Siksi tarvitaan toimiva Dublin-järjestelmä. Eurooppa on tehnyt tutkimuksen, joka on kai jo saatavilla. Ja se työstää toista tutkimusta ihmisten liikkumisesta. Ja voimme kertoa yksityiskohdista. Schengenin arviointimekanismi. Sillä keräämme myös tietoja tulevia rikkomusmenettelyjä varten. Se on paras tapa nähdä, mitä jäsenmaa täyttää menettelyjen. Meillä on asiantuntija kentällä. Komissio aloitti äh, ja omasta Norsunlut tornista DG sisäasioista Luxemburgin auken tasolla puolella. Nyt me olemme kentällä. tilanne, että Schengenin arviointimenettely on tärkeä tämän aloittamiseksi. parhaiten käytäntöiden kehittämiseksi jäsenmaissa. Silloin voimme nähdä, mitä jotkut jäsenvaltiot tekevät paremmin. Meillä on kaksi kertaa vuodessa Schengen kertomuksia, kertomuksia Schengenin toiminnasta. Seuraavassa kertomuksessa on Schengen mekanismin arviointi mukana. Aloitamme Schengenin arvioinnin nyt. Ravi Jörkillä halusin painottaa, että me tarvitsemme tasapainoisen paketin. Ei ainoastaan oikeudellisesti päteviä keinoja Euroopan, ei ainoastaan repressiivisia toimia, vaan paketti ää, ihmisten pelastaminen, mutta myöskin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimia, salakuljettajia täytyy torjua, mutta täytyy pelastaa ihmisiä. Kirkhope kysyi varojen käytöstä. Käytetäänkö rahat oikein? Meillä on ollut pelastus pelastusetsintä toimista. Olemme kasvattaneet Ritonin budjettia. Varat on käytetty hyvin, jos tarkastelette, mitä on tehty ja saatu aikaan. Jos kysytte lisävaroista, joita pyydämme, ja virastojen vahvistamiseksi, ne ovat olennaisia hotspottien kannalta. Ja hätäapu, hätäapu on parasta varan käyttöä sillä meillä on suora vaikutus. Ja komissio voi asettaa ehtoja varainkäytölle. On todella hyvä lista hätäapua. Ramilla kysyy integraatiorahoista. Integraatio on tärkeä asia ja se on seuraava askel. Nyt tulee ihmisiä, heidät täytyy integroida oikein. Totta on, että tässä me emme kasvata integrointibudjettia, mutta jäsenvaltiolla on jo budjetissaan kansansuotaisella varoja integrointiin seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tämä rahoitus on olennaista ottaa mukaan budjettiin. budjettiimme. Se on suurin muutos tulevaisuudessa. Ja sitten kysymys siitä, mitä me teemme, kun jäsenvaltiot eivät noudata akiita. Nyt olemme päättäneet olla keskeyttämättä rahoitusta jäsenvaltioille, jotka eivät täyttä akiita. Sen sijaan aloitamme rikkomusmenettelyt. se jäsenvaltio, jonka parhaat tunnet, ei olemassa olevaa lainsäädäntöä oikein täytä, silloin aloitamme rikkomusmenettelyn, mutta me jatkamme vastaanottokapasiteetin parantamista Unkarin keskuksissa. Meidän täytyy tehdä molempia näitä asioita. Rouva uudelleen asettaminen. Maaliskuussa 2016 meillä tulee ehdotus pysyväksi uudelleen asettamismenetelmäksi. Se puuttuu paketista nyt, mutta se tulee. Painottaisin että meillä ei ole perussopimuksiin pohjautuvaa uudelleenastumista kolmesta maasta tulevien ihmisten järjestelmää. Meillä on jo sisällä järjestelmä. Meillä ei ole oikeudellisia keinoja tehdä tätä helposti. Me tarvitsemme laillisia keinoja saapua. Pakolaisten uudelleenastaminen on paras keino mielestämme laillinen maahanmuutto. Miksi vain sinne kortti on paketissa? Tätä jos maaliskuussa onnistuisimme lisäämään jotain pakettiin. Sininen kortti on tärkeä. Meillä on paljon ammatillisesti päteviä syyrialaisia, jotka olisivat voineet hyöpyä sinistä kortista. Paljon koulutettuja syyrialaisia olisivat voineet hyötyä siitä. Euroopan parlamentti. Years ago, the seasonal uh, directive, seasonal worker directive, on hyväksyn direktiivin, että voimme käyttää sen täytäntöönpanoa voimme listaa jäsenvaltiossa. Se koskee työntekijöitä, joilla on alhaisempi ammattitaito. Mutta maaliskuussa tämä paketti on tulossa. Että odotamme ideata valiokunnalta. Se oli helppoa. Koska lopuksi toimivalta on lähinnä jäsenvaltiolta. Me emme voi pakottaa jäsenvaltioita lisäämään maahansa saapuvien maahanmuuttajien kiintiöitä. Rauha Gomez toimien puute Unkarin suhteen. Olemme olleet aika paljon. Komissaarisen Avram Poulos oli siellä kaksi viikkoa sitten valmistelemme tällä viikolla yhteistä kirjettä sisäisen pääosastoon ja sitten pääosastoon pääjohtaja lähtevät yhteisen kirjeen useammasta asiasta, jotka mielestämme ovat ongelmallisia heidän lainsäädännössään. Se tulee olemaan pitkähkö kirje. Sekä oikeuspalveluiden kautta, että voimme olla varmoja, mitä teemme. Tarvitsemme myös Unkarin käännöksiä. Mutta Kirja lähtee viikonlopulla. Tämä liittyy Unkarin lainsäädäntöön. Olemme valmiita lisäaskeliin. Irakin tilanne, Irakin leirien tilanne. Tärkeä näkökohta. Tarvitaan hyvää yhteistyötä tämän kesken. Valintoimijoita, CHR, humanitaarisen avun pääosasta. Kehitysapu pääosasto pitkän aikavälin kolmasta. Ja jäsenvaltioiden toimet. Ja meidän täytyy paremmin koordinoida asioita. Mitä me teemme. Aikaa menee. Huippukokous osoittaa, että asiat muuttuvat. Ensimmäistä kertaa meillä on rahasto, jossa Liike devkonden ja Homen rahat voidaan laittaa samaan pottiin ja joidenkin jäsenvaltioiden varojen kanssa. Ja meillä on uusi keino koordinoida rahastusta paremmin. Te kaikki otitte huomioon esillä nämä perusoikeudet maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kohdalta hotspotin yhteydessä. Minä haluan kertoa, että olen hiukan hämmästynyt, koska päinvastoin Meillä on Frontex, meillä on asiantuntijat eri jäsenvaltioista paikan päällä. Meillä on paljon parempi valvonta siitä, mitä todella on tapahtumassa Kreikan saarilla tai Sisiliassa tai Lampedusalla. Me käytämme näitä tiimejä hyväksemme. Meillä on paljon parempi tilannevalvonta. Ja silloin voimme myös noudattaa kaikkia yhteisön säännöksiä. Hotspot on ainutlaatuinen keino todella noudattaa ihmisoikeuksia maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille. Mitä me voimme olla varmoja siitä, että ne maat tulevat noudattamaan uudelleen sijoittamismekanismia? Mehän olemme kaikki lukeneet joidenkin jäsenvaltioiden laatimia julkilausumia, joissa ne kieltäytyvät toteuttamasta näitä, jos he näin jatkavat. Me tulemme käyttämään menetelmiä ja vedämme tämän jäsenvaltion Luxemburgin oikeusistuimen eteen. Meillä on myös joistakin jäsenvaltiosta tullut mm, sen kaltaista palautetta, ovat äänestäneet tyhjää tai, tai ovat äänestäneet vastaan. He ovat valmiita soveltamaan sääntöjä, se on demokratia, te voitte äänestää vastaan, mutta lakia sovelletaan kaikille. Jos te ette noudata tätä lakia, niin silloin te joudutte tuomioistuimen eteen vastaamaan teostanne. Ja luonnollisesti me haluamme kaikkien maiden osallistumista, ei vain Ranskaa ja Espanjaa, mutta esimerkiksi Tanska on jo ilmoittanut, että he ovat valmiita sijoittamaan rahaa ja niin edelleen. Joten kyllä tämä on edistynyt. Ja Korasa Biltiin minä jo kysymykseen vastasin. Ja Kiitos herra puheenjohtaja. Minä uskoakseni olen nyt vastannut suurimpaan osaan ainakin kysymyksistä. Because we've timed this Me olemme nyt äh, aikaa, meillä on aikaa jäsenille vielä esittää kysymyksiä. Te sanoitte, että tässä on tällainen täytäntäänpanoon kommunikointi tulossa kymmenen päivän kuluttua. Tämä on tärkeää, koska ainakin minun kysymykseni ja muutkin kollegat varmasti ovat ajatelleet samaa. Joillain virastoilla tulee olemaan erilainen, merkittävästikin erilainen rooli, joten me haluamme kirjallisesti tietää, mitä tämä merkitsee. Valiokunnan täytyy nähdä se, eh, esimerkiksi Frontex ja sormi, sormenjäljet. Meidän täytyy nähdä tämä paperilla. Me puhumme mahdollisesti kaoottisistakin asioista. Mutta edustaja Sippel halusi vielä lisäkysymyksen. Shortly. Ihan lyhykäisesti. Minä en saanut vastausta kysymykseen siitä, että jos on annettu rahaa Turkille tai Afrikan rahastolle, käytetäänkö se rajojen rakentamiseen. Ja toisekseen meidän ei pitäisi sekoittaa keskustelua maahanmuutosta, työperäistä maahanmuutosta turvapaikkaoikeuteen. Komissio sanoi, että Sininen kortti sopisi hyvin syyrialaisille, koska he ovat usein koulutettuja, mutta ei tämä koske kaikkia syyrialaisia. Ja toisekseen turvapaikka, ei, siihen ei liity koulutus, eli onko akateemikko tai lukutaidoton. Jos pakenee Syyriasta, niin on oikeus Eli meidän pitäisi olla todellakin varovaisia tässä, että emme sekoita näitä kahta asiaa keskenään eli oikeus turvapaikkaan tai oikeus saada maaha, työperäinen maahanmuuttolupa. The blue card application. Tämä sininen kortti hakumenettely on ihan eri menettely. Eli tässä on nyt tietty epätasapaino. Eihän ole niin, että etteivätkö syyrialaiset olisi hyvin koulutettuja. Siellä on todella paljon hyvin koulutettuja ihmisiä. olen samaa mieltä edustaja Sippelin kanssa mutta emme me luonnollisestikaan ole eri mieltä oikeudellisista keinoista tulla maahan. Mutta voitteko te kertoa tästä täytäntöönpanosta meillä? Haluaisiko joku vielä muu esittää kysymyksen ennen kuin pyydän herra Muschelia vastaamaan? Olkaa hyvä, voisitteko te vastata vielä lopuksi näihin kysymyksiin? Uh, thank you, Mr. Chairman. Well, I fully agree with what Olen täysin samaa mieltä edustaja Sipperin kanssa. En minä omasta mielestäni sekoittanut näitä asioita keskenään olen käsitellyt näitä asioita nyt joku sen vuoden kuitenkin. Voi olla sy- syyrialainen insinööri Turkissa ja hän voisi hyötyä sinisestä kortista ilman, että hänen pitäisi mennä tähän uudelleen sijoitus- tai uudelleen sijoitusohjelmaan. Niin, että ihmisiä voisi tulla myös muun kuin pakolaistatuksen kautta Eurooppaan. Halusin vain kuvailla sitä, että sinisellä kortilla voisi olla positiivinen vaikutus asioihin. Mutta luonnollisestikaan en nyt sekoita laillista maahanmuuttoa oikeuteen saada turvapaikkastatus Euroopassa. Mitä tulee kysymykseen rahapuolesta, me ehdotamme tällaista globaalia ratkaisua – Eli että Afrikassa puututtaisiin tähän ruohonjuuritason syyhyn lähteä maasta, mutta äh, Afrikassa on, on myös hyvin paljon sisäisiä pakolaisia ja kysymys on myös rajahallinnasta, jota me haluamme tällä rahastolla kattaa kaikki nämä asiat, ei ainoastaan maahan, maasta lähdön syy, vaan kyllä siihen tulee esimerkiksi rajavalvonta, salakuljetuksen vastainen taistelu ja niin edelleen. Ja sama koskee myös Turkkia. Me tulemme painottamaan hyvin paljon tilanteen parantamiseen Turkin pakolaisleireissä, mutta haluamme myös parantaa rajavalvontaviranomaisten kapasiteettia. Siellä tehdään myös hyvin paljon tutkimus- tai etsintä ja pelastusoperaatioita. Ei ainoastaan äh, Välimerellä pelasteta, äh, Euroopan puolella pelasteta ihmisiä. Ja sitten vielä hotspoteista. Me annamme teille yksityiskohtaista informaatiota, mikä tilanne on. Sanoin vain, että tilanne on parantumassa nopeasti, mutta se muuttuu päivä päivältä. Me palkkaamme enemmän ihmisiä koko ajan mukaan. Ja kymmenen päivän kuluttua meillä on jo parempi kuva tilanteesta ja palaan sitten Libe-valiokuntaan keskustelemaan asiasta. Thank you, Mr. Michel. Kiitokset, herra Michel. Kiitos eh, teidän vastauksistanne näihin hyvin yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Haluaisin mainita kollegoille, että kello 11.50 me käsittelemme budjettikysymyksistä joka on myös hyvin tärkeä. Se tulee siis kello 11.50. Me olemme aikataulussa, kaikki menee kuin rasvattu. Joten nyt seuraava asia, jossa pyydän Herran Muschellia jälleen tekemään oman esityksensä. Tämä on asia, joka siirrettiin edellisessä kokouksessa eteenpäin. Joten eh, herra Muschel, voisitteko te nyt eh, kertoa, mikä tilanne on tässä asiassa ja sen jälkeen me keskustelemme. Yes. So now Schengen. Um, well, first of all, Schengen. Tarkastukset sisärajoilla ja äskettäiset tapahtumat, joissa näin on käynyt, ne eivät ole Schengenin loppu. Tämä halusin sanoa. Tämä on mahdollista Schengen rajavalvonta säädöstä mukaisesti. Tämä on en ennakoita. Tätä voidaan käyttää esimerkiksi ennakoitossa tilanteessa, kuten jalkapallo, kisat ja myöskin ennakoimattomissa tapauksissa. Vähän faktataustaa. Missä on jotakin tietoja sisäisten rajatarkastusten käytöstä Saksasta 30. syyskuuta Itävalta kaksi päivää myöhemmin. Slovenia kaksi päivää myöhemmin. Viime viikolla Schengen rajavalvonta kodeksin mukaisesti kaikki nämä maat ovat ilmoittaneet tämän alkuperäisen kymmenen päivän jakson jatkamisesta vielä 20 päivällä. Tämä on myöskin sallittua Schengenin säännösten mukaisesti. Saatatte Saksassa sisäisiä rajoilla ra- rajatarkastuksia Saksassa 12. lokakuuta, Itävallassa 15. lokakuuta ja Sloveniassa 16. lokakuuta asti. Schengen-säädösten mukaan jäsenvaltiolla voi olla näitä tarkastuksia kahden kuukauden ajan kokonaisuudessa Jokaisen tiedon annan jälkeen komissio on ilmoittanut puhemies Schulzille näistä rajavalvontatoimista. Heti kun saimme kirjeen, ilmoitimme puhemies Schulzille tästä. Kaikki jäsenvaltioita ilmoittavat ottaneensa sisärajoilla rajatarkastukset käyttää samasta syystä vakava uhka äh, sisäiselle turvallisuudelle ja tai julkiselle oikeusjärjestykselle. Me olemme nyt muuttaneet Schengenin kodeksia ja me emme lisänneet maahanmuuttovirtoja syynä ottaa käyttöön rajatarkastuksia. Mutta komission näkemyksen mukaan tämä erityistilanne, tämä ainutlaatuinen tilanne voi oikeuttaa sisäisten tarkastusten käyttöönoton. Mutta näissä tarkistuksissa täytyy noudattaa suhteellisuusperiaatetta – Siksi komissio viime keskiviikkona komissio päätti tehdä muodollisemman arvion tilanteesta. Tulemme kirjoittamaan jäsenvaltioiden viranomaisille, olemme itse asiassa kirjoittaneet tällä viikolla viranomaisille saadaksemme lisätietoa ja varmistaaksemme, että toimet ovat suhteellisuusperiaatteen mukaisia. Saatamme vastaukset yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Mm ilmoitamme arviomme Schengenin rajavartiokoodeksin täytäntöpanosta ja tulemme ilmoittamaan löydöksistämme neuvostolle ja parlamentille. Fantastinen tämä on kuitenkin vain komission lausunto. Meillä ei ole mitään lainsäädännöllisiä keinoja estää jäsenvaltiota toimimasta, jos me olemme sitä mieltä, että toimi on suhteeton, voimme ilmoittaa jäsenvaltiosta, valtiolle siitä voimme mennä oikeuteen, mutta muita toimia emme näe. No, tämä oli hyvin selvää. Edustaja Kueli, olkaa hyvä. Thank you so much, Mr. President. I... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Michelia tästä hänen lausunnostaan. Ja haluaisin muistuttaa, olen sanonut jo monta kertaakin tässä valiokunnassa, että tärkeintä Schengen-alueen toiminnalle on tasapaino yhteisön sääntöjen ja kansallisten toimivaltuuksien välillä. Tämän vuoksi me loimme uuden Schengen-mekanismin, joka antoi myös säännöt, jolla voidaan asettaa puitteet mahdollisille sisärajojen tarkastuksille. Tämän muistaen viimeisimmät tapahtumat ovat osoittaneet, että jäsenvaltioiden toiminnat ovat tiedostaneet nämä mahdolliset riskit vapaalle liikkumiselle. Tässä on kysymys nyt siitä, että jäsenvaltiot uhkaavat Schengenin toimintaa, eivät pakolaiset. Meillä on todisteita rajojen valvomisesta viime viikkojen aikana. Ja esimerkiksi Saksan kohdalla on tärkeää painottaa, että rajoja ei suljettu. Valvontaa otettiin käyttöön, mutta se on eri asia. Saksa ei sulkenut oviaan pakolaisille. Tämä dominoefekti, joka seurasi Itävallan ja Slovenian kanssa, jotka sulkivat rajansa, niin siinä tavoitteet tai syyt eivät olleet niin selvät. Minä haluaisin konkreettisemman tiedon tästä menettelytavasta. Saksan hallituksen asiakirjat eivät olleet saatavilla millään muulla kellä kuin saksaksi. Ja mitä tulee Itävaltaan, siitäkään ei ole saatu asiakirjoja, olen siitä pahoillani. Kuitenkin yleinen huomio, nämä kolme jäsenvaltia ovat nähtävästi vedonneet kansallisen turvallisuuden lausekkeeseen ja Äh, herra Michel puhui tästä myös. Minulla on kaksi konkreettista kysymystä. Ensinnäkin Saksa on pyytänyt pidennystä. Ovatko Slovenia ja Itävalta ja Unkari myös pyytäneet sitä? Mietittiinkö mitään muuta keinoa, kuten esimerkiksi tämä hotspot-turvamekanismi? Komission arviossa arvioitiinko siinä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä huomioiden, että jäsenvaltioilla on yksipuolisesti oikeus tehdä tämä päätös, mutta niillä on oikeus käyttää sitä viimeisenä vaihtoehtona ja oikein suhteutettuna. Nyt äh, maahanmuutto ja sisäisten rajojen ylittäminen kolmansien kansalaisten toimesta, ei, sitä ei tulisi pitää minkäännäköisenä uhkana kansalliselle turvallisuudelle. Tämä on suora lainaus asiakirjasta, jonka Libe-sihteeristö meille toimitti tänä päivänä. Joten toivomme toki, että komissio olisi varuillaan tai varpaillaan ja informoisi meitä. Toki meillä on nyt suuria paineita ulkorajoilla mutta meidän täytyy myös voida liikutella pakolaisia rajojen ylitse. Samoin meillä täytyy olla vahva palautuspolitiikka. Kaikesta huolimatta tämä parlamentti ja komissio toivaukseni varmistaa sen, että Schengeniä ei käytetä populistisen itsekään politiikan näyttämönä. Kiitos tästä selkeästä kysymyksestä. Sitten Lopes Aguilar. I, I, I think we, we can only share the concern. Jäämme huolen. Joka liittyy tähän tilanteeseen, jonka mitta on ennennäkemätöntä pakolaiskri, niin sanottu pakolaisuuskriisi, joka oli tässä eurooppalainen kriisi, solidaarisuuskriisi. Ihmisten vapaan liikkuvuuden kriisi osana EUta ja vielä enemmän vapaa liikkuvuus on Euroopan projektin yksi pilareista. Kysymys on Komissio on sanonut niin monta kertaa, että Dublin sääntöstä arvosta arvioidaan uudelleen. Meillä on sanottu, että dublin säännöstä on aikansa elänyt. Vastuu uudelleen jako tästä turvapaikanhakijoiden käsittelyn uudelleen järjesteleminen sen tarkoituksena on luoda uusi pysyvä mekanismi, mutta solidaarisuuteen liittyy jaettu vastuu. Haluaisin tietää, Onko mahdollista varmistaa, että sisärajojen rajatarkastusten uudelleenkäyttö, ettei siinä tapahdu ylilyöntejä? Että tämä hätää tunnelma, katastrofitunnelma johtaisi väärinkäytöksiin. kun ihmiset epätoivoisena pakenevat konfliktialueelta. Ja sitten halusin tietää, voisitko kertoa jännitteistä EU-jäsenmaiden ja jäsenehdokasmaiden välillä, eli Unkarin ja Serbian välillä? Tästä haluaisin kuulla lisää yksityiskohtia komissiolta. Mrs. Karatsa-Bill. Kiitos sitten Karatsa-Bill. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um, Kiitos puheenjohtaja. Minusta on hienoa, että komissio valvoo tarkkaan sitä, rikotaanko tai käytetäänkö väärin Schengeniä tällä hetkellä. Haluaisin sanoa, että liikkumisvapaus Schengenissä on yksi näistä suurista menestyksistä Euroopan unionissa. Se on yksi pilari Euroopan unionin integraatiota ja kaikkien jäsenvaltioiden tulisi tätä kunnioittaa. Keskustelussa on ollut paljon sekaannusta siitä, mitä on tapahtunut tietyissä jäsenvaltioissa, jotka ovat soveltaneet Schengen-koodia. Joten pitäisin hyvänä sitä, että selvitetään sitä, että Schengen-koodia ei ole rikottu ja että Saksa ei ole sulkenut rajojaan, mutta ottanut uudelleen käyttöön valvonnan ja pidän hyvänä sitä, mitä Carlo Coelho sanoi. Tässä on perustavanlaatua oleva ero. Se tehtiin Schengen-lainsäädännön lainsäädännön puitteissa ja olen iloinen, että komissio valvoo mahdollisia väärinkäytöksiä. On erittäin tärkeää, että yksikään jäsenvaltio ei käytä väärin tätä. Me olemme nähneet tilanteen, jota en kykene arvioimaan, mutta haluaisin, että komissio katsoo, mitä tapahtui Kroatian ja Serbian välissä, koska siellä oli jossain vaiheessa raportteja siitä, että vain bussit jotka tulivat joistain ei-jäsenvaltioista, että ne bloke, blokattiin, pysäytettiin. Se, että pysäytetään ihmisiä kolmannen maan rajalla on asia, jota komissio voisi katsoa. Jotta kun puhutaan Schengenistä ja vapaasta liikkuvuudesta, niin meidän täytyy myös voida valvoa meidän ulkorajojamme. Ei ole kysymys äh, poliisitoimista, sortotoimista, vaan kysymys äh, on äh, kurinalaisella tavalla tehtävästä rekisteröinnistä ja arvioineista. Jos käytetään liiallista väkivaltaa, jos tapahtuu insidenttejä, niin luonnollisesti ne täytyy tutkia oikeusvaltion periaatteen mukaisesti ja ryhtyä toimenpiteisiin. Kiitos. Thank you. Um, next is... Kiitos. Kristin seuraavaksi. Merci. Um, alors, je vais... Kiitos ihan nopeasti palaan hotspotteihin sanoakseni ainoastaan, että minä perustan tämän perusoikeuksiin kysymyksen liittyy siihen. Se liittyy siihen perusoikeuksiin. En minä ole päässyt siitä vielä irti ajatuksissani. Schengenistä erittäin tärkeää on tajuta, että tässä on kyse EUn tulevaisuudesta. Schengen, se on meille liikkumisvapautta Euroopassa, te sanoitte sen ihan selkeästi. Se on keskeistä Tästä nouseekin kysymys, mikä on kaikesta tärkein suvereniteetti, onko se eurooppalainen vai jäsenvaltioinen suvereniteetti. Tänä päivänä jäsenvaltiot ovat ymmärtäneet ehkä niin, että Euroopan tasolla on tehty päätöksiä, on määräyksiä, ja ehkä he kuuntelevat vähän omalla tavallaan näitä asioita. Euroopan ajatus on se, että, että lainsäädäntökoneistossa on eri hierarkioita ja EUn lainsäädäntökoneisto on kaiken yläpuolella. Te äskettäin edellisessä keskustelussa sanoit, että kun jäsenvaltiot eivät noudata jotain, silloin heidät viedään oikeusistuimeen eteen. Riittääkö se vai eikö pitäisi tehdä vielä jotakin vähän rankempaa, vahvempaa? Koska jos on kyse aivan erityisasiasta, mitä äh, Saksa on tehnyt Miksi näin tehtiin? Se tosi seikka, että nyt monet, jotkut muutkin jäsenvaltiot sulkevat rajojaan, eihän sitä voi hyväksyä, se on mahdotonta koska maahanmuuttokysymykset eivät olleet mukana silloin, kun päätettiin Schengenin koodista. Meidän pitää tajuta, mikä on sisärajojen merkitys. Jäsenvaltioiden täytyy kantaa vastuunsa ja noudattaa uudelleen sijoitusmääräyksiä jotta ihmisten ei itse tarvitse aina jatkuvasti liikkua maasta toiseen. Se on kestämätön tilanne. Tässä on kyse vastuusta, joka lankeaa kaikille eurooppalaisille, kaikille Euroopan kansalaisille. Ensiksikin pitää olla eurooppalainen suverenisuus ja vasta sen jälkeen jäsenvaltioiden suvereniteetti. Muuten ei voida jatkaa tästä mihinkään suuntaan. Thank you very much. next is... Kiitos. Seuraavaksi Maite Ruiz. Sí, muy, muy buenas. Eh, Hyvää aamupäivää kaikille. Minä en ymmärtänyt yhtä asiaa, sen takia haluaisin lisäselvityksen. Ehkä en ymmärtänyt oikein, kun puhutaan uudelleenjärjestelystä tai uudelleenjärjestellä näitä muuttovirtoja, kun puhutaan, käytetään Dublinin eh, mekanismia. Minä haluaisin tietää, missä järjestyksessä nämä asiat nyt menevät. Jos me olemme systematisoineet kaiken, kaiken uudelleen sijoittamisen, uudelleen ryhmittämispolitiikan, jos tämä kaikki toteutetaan, sopivassa järjestyksessä, niin ehkä silloin voi tulla suuri skandaali, se voi olla myös suuri epäonnistuminen. En tiedä, ymmärsinkö tämän oikein sanoi. Voisitteko te nyt kertoa, mitkä ovat aikomukset, mikä on seuraava askel eteenpäin, jotta tämä ei todella synnytä suurta lisäongelmaa jo se, mikä meillä on tällä hetkellä, kun meillä on julkinen, julkisen vallan velvollisuus ja meillä on kansalaisten velvollisuus kyse myös meidän omasta uskottavuudestamme. Thank you very much. Um, just to add, Mr. Kiitos. Haluaisin lisätä, mitä Kueljo sanoi tämän pidennyksen kanssa, että tapahtuu Itävallassa ja Sloveniassa. Ai, edustaja Meijer, te ette pyytäneet puheenvuoroa aikaisemmin, mutta olkaa hyvä. Excuse, voorzitter, een beetje laat, maar... Anteeksi puheenjohtaja hieman myöhässä, mutta kuitenkin viime hetkellä. Minusta on hyvä, että tietyt maat ovat päättäneet valvoa rajojaansa, koska se on mielestäni ainoa keino pysäyttää tämä maahanmuuttovirta. Ja haluaisin, että Alankomaat, minun kotimaani, myös tekisi tämän ja itse asiassa menisi vielä pidemmälle. Nimittäin, että lopullisesti suljettaisiin meidän rajamme. Ja minulla on kaksi kysymystä arvon komission edustajalle. Schengen äh, rajakodin mukaan tämä sulkeminen ei saa olla kauempaa kuin kaksi kuukautta, eikä ole mitään syytä miettiä, että kahden kuukauden kuluttua tämä pakolaisvirta olisi kuivunut. Mitä mahdollisuuksia jäsenvaltioilla on tämän ajanjakson jälkeen valvoa rajojaan? Onko niitä? Toinen kysymys. Koska on sellainen tilanne komission mukaan, josta puhutaan 26 äh, kohdassa Schengen-lainsäädännössä, jossa annetaan mahdollisuus äh, ottaa rajojen sulkeminen kuudeksi kuukaudeksi? Yeah, I'm just going to add... Minä lisäisin tähän vielä komissiolle asia tästä pidentämisestä, josta eh, Kuelio kysyi, onko tämä myönnetty Slovenialle ja Itävallalle. Yrittäisin nyt ymmärtää tätä pidennystä. Te puhutte rikkomusmer- rikkomusmenettelyistä ja tuomioistuimeen menemisestä. Mutta te voisitte nyt selittää, mitä tämä pidentäminen mie- merkitsee, vai tuleeko tästä vain, tuleeko tämä prosessi vain jatkumaan kuin aikaisemmin, vai oliko tämä poikkeus, vai Yritättekö te selvittää tätä? Olen nyt vain utelias. Olkaa hyvä ja koittakaa vasta näihin kysymyksiin, jotka edustaja Kuelio ja muut ovat teille esittäneet. Thank you, Mr. Chairman. First of... Kiitos puheenjohtaja. Me emme ole aikeissa mennä tuomioistuimeen ennen kuin nähdään, että joku on rikkonut Schengenin rajasäännöstöä. Tällä hetkellä emme ole sitä mieltä, että Saksa, Itävalta tai Slovenia olisivat rikkoneet sääntöjä. Pyydämme heiltä kuitenkin lisätietoja arvioidaksemme toimien suhteellisuuden, kuten herra Koelio hyvin sanoi. Ja me kaikkien jäsenten täällä ilmaiseman mielipiteen. Meidän täytyy suojella Schengeniä, jota arvostamme. Sitä täytyy täysin kunnioittaa. Olemme kuitenkin erityistilanteessa, ja sitä olisitte ainutlaatuisessa tilanteessa. Ja kuten painotettiin, rajoja ei ole suljettu. Käytössä on nyt sisäisiä rajatarkastuksia. Ihmiset kykenevät kuitenkin ylittämään rajan Saksaan, myös maahanmuuttajat Saksaan, Sloveniaan, Itävaltaan. Kysymykseen pyysivätkö viranomaiset jotain muuta toimia, hotspotteja tai muuttaa väestönsuojelumekanismeja. Tähän mennessä yksikään jäsenvaltio ei ole pyytänyt väestönsuojelutoimia. Hotspot on tämmöinen erityistoimi, joka sopii ulkorajojen suojeluun. Se on Frontexin tehtäviä ja Frontexin ei ole tätä toimivaa sisärajoilla. Itävalta ja Saksa ovat pyytäneet hätäapua. Ovat pyytäneet tukea tapasten määrän lisännettyä. joten hätäavusta eivät hyödy ainoastaan Kreikka ja Italia, vaan myös Itävalta, jonne olemme kohdistaneet varoja. Heillä on uusi pyyntö ja Saksan pyyntökin on käsittelyssä. Suhtaudumme suopeasti näiden kahden jäsenvaltioiden teon tukemiseen – määrien vuoksi. Painata vielä, että sisätarkistusten käyttöönoton pitää olla viime käden toimi ja vaatimukseen nähden suhteellinen toimi. Ja täytyy ottaa huomioon palautuskysymys ja edelleen siirtyminen. Mainitsitkin jo Dublinin täytäntöönpanoon täytännötön ihmiset täytyy lähettää takaisin siihen maahan, jonne he ensimmäiseksi saapuvat. Lopez Aguilar luo aivan oikean yhteyden Schengenin säädösten ja Dublinin uudistamistarpeen välillä. Ne kulkevat käsi kädessä. Meidän täytyy korjata dublin säädöstä niin, että Schengenin säännöstöä ei käytettäisi jäsenvaltioissa Dublinin ongelmien ratkaisuun. Seurannan suhteen, Rova Bild, me seuraamme tilannetta näissä jäsenvaltioissa tarkkaan. Ja kun saamme jäsenvaltioilta raportit, arvioimme toimien suhteellisuuden ja ilmoitamme siitä neuvostolle ja parlamentille. Revodal sen valtiot ovat suvereneja rajoillaan. Sisärajat on poistettu, mutta EU-rajasuvereniteetti on, siitä voidaan keskustella. Tämä on helppoa, täytyy edetä askel askeleelta. Vuoden lopulla meillä tulee uusi tiedonanto ulkorajoista ja Euroopan rajavartiojärjestelmästä. Otamme askeleen, jotta ulkorajoista tulee ei ainoastaan kansallinen vastuun kysymys, vaan jaetun vastuun kysymys. Sisärajoihin, sisärajoja varten meillä on Schengen-säännöstä, joka antaa mahdollisuuden jäsenvaltioille tehdä mitä ne haluavat. Sitä täytyy hyödyntää täysin. Olen täysin samaa mieltä arvioin, että sitä rajoja ei saa sulkea. Se ei ole ratkaisu. Papa kanssa on sun raus. Ehkä lausun nimenne väärin. Meidän täytyy edetä samaa vauhtia kaikkialla oli nämä hotspotit, siirtää ihmisiä edelleen, käyttää Dublinia oikein tämän jälkiliikkuvuuden käsittelemiseksi. Jos me teemme tässä vakuuttavasti, niin Itävallalla, Saksalla tai Slovenialla on vähemmän syytä rajojen tarkistuksiin, koska ihmisiä sieltä uudelleen menetelmä on järjestäytynyt. Nyt meillä on hallitsematon tilanne. Emme hallitse maahanmuuttovirtoja EU-ssa. Siitä meidän täytyy pystyä uuden astelun ka- sijoittamisen kanssa. Sieltä täytyy liittyä hotspotteihin. Sillä saman kolikon kaksi puolta. Rova Meijerin kysymys. Tämä tapahtuu kuuden, kahden kuukauden jälkeen. Sen jälkeen tavallisesti pitäisi lopettaa tarkistukset sisärajalle. Ja sitten heillä on vielä olisi ennustettu, ennustettavat tapahtumat ja se jäsenvaltiot näkevät ennakoitavan riskejä voivat käyttää toita Schengenin artiklaa tarkistuksen jatkamiseksi. Tätä käyttää täytyy vähän rajoittaa ja täytyy katsoa, onko se suhteellisuusperiaatteen mukaista, mutta tällä hetkellä ei ole mitään tietoja se valtiolta, että ne suunnittelisivat tämän työkalun käyttöä. on, että kahden kuukauden kuluttua uudelleen sijoittelujärjestelmä toimii ja hallitsemme maahanmuuttovirtoja EU-ssa paremmin. Ja sisätarkistusten tarve vähenee. Kiitos. Um, Kiitos. Kiitos haluaako joku kollega vielä esittää lisäkysymyksen? Nyt tämä on siis Schengen-keskustelu. Colleagues would have a further question. Tanja Fion. Tanya Fion, ole hyvä. Mrs. Michelle, you don't mind to take... care. Michelle, me käytä, voitte vastata. Kiitos ja anteeksi, että olen myöhässä. Minä olen slovenialainen jäsen en ole seurannut teidän keskusteluanne ja olisin kiitollinen, jos te voisitte sanoa, että tässä ei, ei rikota Schengenin sääntöjä, vaan pyydetään selvitystä siitä, että mikäli tämä väline on suhteellinen. Voisitko selittää hieman enemmän, että voisin ymmärtää, mitä nämä muut toimenpiteet ovat ja mikäli te odotatte maan viranomaisten vastauksia? No olinkin ajatellut, että tällä keskustelulla olisi voitu käyttää enemmän aikaa. Täällä on muitakin kollegoita, jotka haluavat puheenvuoron. Björkia, edustaja Björkia, Birgit Sippel. Onko vielä muita kollegoita? Maalin. Uh, I just wanted to... Useat kollegat ovat esittäneet kysymyksiä hotspotista. Haluaisin esittää yhden erittäin tärkeän Haluaako komissio tällaisia avoimia hotspotteja vai suljettuja? Avoimia vai suljettuja, jos ihmiset voivat liikkua vapaasti? Kreikassa ne, joita nyt on tarkasteltu, se on suljettu. Eli minusta tämä on tärkeää saada tietää. I mean, to be fair, this, this ollakseni nyt oikeudenmukainen, niin tämä nyt ei niinkään liity Schengeniin. Mutta Hermsel on joustava komission edustaja, tuskin hän pahakseen pistää. Mutta tässä nyt hieman venytettiin näitä rajoja. Birgit, sinulla on kysymys Schengenistä. Ei, okei. Okay. Sitten. Mrs. Mayer. Edustaja Mayer. Ja, for... Kiitos puheenjohtaja. Minä esitin kysymyksen nimittäin, koska komission mielestä on kysymys tilanteesta artiklan 26 mukaan Schengenin äh, rajasäännöstössä, joka antaa mahdollisuuden kuuden kuukauden rajatarkastusten käyttöönottoon. Tähän haluaisin vastauksen. Thanks, Mr. Michel. And... Kiitos. Ja Mirjam Dalli, ole hyvä. A quick question of Minulla on myös äh, nopea kysymys. Jossain vaiheessa te sanoitte, että kolme maata, Saksa, Itävalta ja Slovenia, ovat äh, vedonneet sisäiseen turvallisuuteen, mutta te sanoitte, että maahanmuuttovirtoja ei otettu mukaan tähän selitykseen joka liittyi näihin tarkastuksiin. No kaikkihan tietää, että tämä oli syy. Miten on mahdollista asettaa sisäinen turvallisuus ja virrat samalle viivalle? Okay, Mr. I promise No niin, tämä on nyt viimeinen. Selventäisin vielä omaa kommenttini näistä menettelyistä. Olen täysin tietoinen, että nämä ovat viimeinen keino, kun on ollut rikkomuksia, mutta voisitteko te hieman selittää tätä pidennystä, millä tavalla pidennysoikeutta, millä tavalla jäsenvaltiot ovat sitä käyttäneet? Olkaa hyvä, voisitteko te vastata nyt näihin viimeisiin kysymyksiin? Ja tämä on sitten tämän asian päätös. Take your time. I know, I know these were additional points. I very much appreciate you um, doing that. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. On the Kiitos puheenjohtaja. Vedentämisen suhteen käytetään ihan samoja argumentteja ilmoituksessa, 20 pidentämisessä. Fajanin, edustaja Fajanin kysymykseen, eli kysymyksestä sanon, että kirjoitimme eilen Slovenian viranomaisille uuden ilmoituksen suhteen heillä on viiden päivän vastausaika. Kun saamme vastauksen, toivottavasti takarajan puitteissa, annamme lausuntomme. Olemme pyytäneet lukuja, joilla ostetaan, että päätös on suhteellinen. Haluamme dataa raja valvonnan vaikutuksesta tietoa, mitä se vaikuttaa ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen, minkälainen uhka oikeusjärjestykselle ja sisälle turvallisuudelle on ollut. No, eli on dataa, jolla haluamme tarkastaa, ovatko toimet suhteellisia. Ja vastauksena Arva Dalille haluamme myös kytköksen sisäiseen turvallisuusuhkaan. Ja suoraan sanoen, maahanmuuttovirrat sinänsä eivät ole syy rajatarkistukseen, mutta jos ajatellaan mittaa rajoitettua kykyä käsitellä ihmisiä, rekisteröidä heitä järjestyksen mukaisesti, kun on ihmisvirtoja, jotka poistuvat sanotaanko sotkuisella tavalla, niin tässä on jotain yleisen järjestykseen liittyviä kysymyksiä, kun määrät ovat liian isoja. Maat, suurimmalta osin ihmisiä ei ole, ei ole rekistereitä tai ei ole otettu sormenjälkiä saapumismaassa. Me emme tiedä, keitä he ovat. Joten turvallisuusriskejä voi olla. Heitä ei ole screenattu aikaisemmin, vaan saapuvat Saksaan. On välttämättä tehdä jotain turvallisuustarkistuksia. Jos heitä saapuu massiivisesti, epäjärjestyksessä, riskejä on Näistä syistä voimme arvioida, onko toimi suhteellinen vai ei. Riskiä ja kysymystä yleisestä järjestyksestä ei voi kiistää. Suhteellisuus on tämä kysymys. Rava Björkin kysymys suljetuista avoimista hotspoteista. Monimutkainen kysymys. No, hotspot ja kysymysellä avaamisen suljetusta Siinä saattaa olla suljettuja osia. Mitä tarkoitan? No, näin no, no. yhteydessä tapahtuu myös sellaisten talousmaahanmuuttajien, talouspakolaisten palauttamista. Ja heitä voidaan laittaa suljettuihin keskuksiin palauttamista varten. Vastaanoton Tässä tapahtuu avoimissa vastaanottotiloissa, ei suljetuissa. Mutta mikä on tärkeää, että ihmiset hyväksyvät uudelleen sijoitteluun. Meidän täytyy vakuuttaa, että ihmiset hyötyvät siitä, että kun ovat Kreikassa, hyötyvät uudelleen sijoittamista, että Länsi-Balkanin reitti ei kannata. Ihmiset täytyy kannustaa pysymään näissä keskuksissa, mutta keskuksia pitäisi olla avoimia vastaanottokeskus avoin, mutta palauttaminen saattaa olla sus, suljetuista keskuksista. Artikla 23 tulee viittamaan siihen Schengen-protokollassa. Se on tämä ennustettavat tapahtumat, joilla voidaan hakea pidentämistä. Ähm. Kiitos Michelle ja kiitos, että olette antaneet näin laajat ja yksityiskohtaiset vastaukset molempiin asioihin. Ja kiitokset kollegat erinomaisesta keskustelusta ja erinomaisista kysymyksistä. Nyt me sitten äänestämme kello 11.45. Ei ole mahdollista ottaa mitään muuta asiaa nyt aikaisemmin, koska kollegat eivät ole paikalla, joten keskeytämme sitten äänestykseen asti kello 11.45. Tulkaapa takaisin kello 11.45.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

colleagues, please uh, begin to take your seats. I do want to... No niin, kollegat, äh, haluan lähteä äänestämään ehdottomasti aikataulun mukaisesti. It is an electronic vote, so please check you have... your... Tämä on koneellinen äänestys, joten varmistakaapa, että teillä on korttinne. Let me just have the budget, the budget, the Colleagues, um, the vote, voting time begins. No niin, kollegat, äänestys alkaa. Onko teillä kortit valmiina? Tarkistetaan, kuten aina. Öö, onko joku, jolla ei ole korttia mukana? Onko joku, jolla ei ole korttia? Kertokaapa se minulle nyt. No niin. Tässä on... Öö, Jäsenvaltioiden nimellinen viranomaisten Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä terroristirikosten ja muiden vakavien rikosten torjuminen. Kirkhopelta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut herra Kirkhopille. Thank you. And that is the end of voting. Ja tämä päätti sitten äänestyssession. Kiitos kollegat. It's ridiculous. colleagues, we're going to take point four, but I'm... No niin, kollegat, kohta neljä, mutta odottelen tässä nyt hetkin esittelijää. Onko DG talousarvio kollegat paikalla ovat? Hyvä. Ja odottelen nyt tässä, että kollega esittelijä olisi valmis. Ready, Peter? Okay, colleagues, if you're not... No niin, hyvät kollegat, jos te ette aio jäädä tähän viimeisen kohdan käsittelyyn, niin äh, olkaa ystävällisiä ja poistukaa tästä kokoussalista. No niin, hyvät kollegat, kaikki ovat paikalla ja valmiita käsittelemään äh, lisätalousarviota. Tämä on budjettikohta liittyen Euroopan äh, maahanmuuttoagendaan, josta on jo puhuttu viimeiset kuusi kuukautta. Tämä on erityisen tärkeä kohta, koska tässä on kysymys budjettipäätöksistä vastauksena budjetin vahvistamiselle kuudeksi kuukaudeksessa. Ja näiden päätösten joukossa, jotka kysymysten joukossa, jota esittelijä ottaa esiin, on nimenomaan pakolaiskriisin hallinnoiminen ja ottaa käyttöön ja hallinnoida joustovälinettä. Ja tässä on Tämä on tehty komission tiedonhannon seurauksena. Joten ensin pyydän komissiota DG Budjista esittelemään tämän ja sitten sen jälkeen annan esittelijöille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta ja mahdollisuudesta esitellä alustava Äh, talousarvion muutosehdotuksia. Kuten tiedätte, viime viikolla komissio hyväksyi tiedonannon, joka koskee äh, pakolaiskriisin hallinnoimista. Siinä on usein toimien paketti 1,7 miljardia kokonaissummaltaan. Voimme tehdä erittelyn 1800 miljoonaa ensi vuonna, tänä vuonna sitten 1900 miljoonaa vuonna. 2015 varat ovat jo parlamentin ja neuvoston käsittelyssä tällä hetkellä. 900 miljoonan lisätoimet ensi vuodeksi irtaa pian, koska komissio ehdottaa lokakuussa täydentävää täydennystä ensi vuoden budjettiin. Noin miljoonaa ovat toimia, jotka, joita ehdotetaan toukokuun ja syyskuun toimien lisäksi. 2015 paketti on aiheeni 801 miljoonaa. Sitä 401 miljoonaa ovat Atessa kor- korjavassa talousarvioehdotuksessa numero 7, joka joka komissio esitteli eilen budjettivallan käyttäjille. Äh, komission varapuheenjohtaja Georgiava esitteli tämän talousarvion valvontavaliokunnassa. Loput 400 miljoonaa eivät itse asiassa vaadi korjaavaa budjettia. Siksi ne eivät ole osana ehdotusta. Noin 301 miljoonaa, jotka ovat ehdotuksessa ovat otsakkeiden kolme ja neljä alla. 101 miljoonaa otsakkeen yksi alla ja 300 miljoonaa ne, otsakkeen neljä alle. Otsakkeen alla tämä 101 miljoonaa koostuu ensinnäkin hätätoimien lisäämisestä osana sisäisen turvallisuuden rahoitusta 100 miljoonaa – Aikaisempi korotus oli korjaavassa budjetissa numero 5. Tämän 100 miljoonan hätäraston kasvatuksen lisäksi varmme myöskin, että näitä kolmea virastoa, Frontexia, EASOa ja Europolia lisärahoitetaan. Ehdotamme henkilöstön kasvattamista 120 virkamiehellä 60, Frontexille 30, EOSalle 30, Europolille. Nämä virkamiehet otettaisiin tehtäviinsä vasta vuoden lopulla. Tänä vuonna tarvitaan vain yhden kuukauden palkkaa vastaava summa kerrottuna määrällä. Eli kohtaan kolme tulee 101 ja puoli miljoonaa. Ja se neljä, ja ehdotamme 300 miljoonaa iän in kasvattamiseen. Tarvitaanko me lisävaroja syrjärahastoon niin sanottuun MADAT-rahastoon? Tästä tulee yhteensä 401 miljoonaa Korjaavan budjettiin. Sitten meillä on 400 miljoonaa lisätoimiin, jotka ovat tämän budjettiehdotuksen ulkopuolella. Ne ovat myös uusia toimia maahanmuuttoalueella. Nämä ovat täysin otsakkeen neljä alla. Ja ne koostuvat kahdesta tekijästä. Ensinnäkin EPA ja ENI olemassa olevien varojen uudelleen kohdistaminen – ne menevät Syyrian Madat-rahastoon. Ja sitten kasvataan 200 miljoonalla humanitaarista apua. Näin 800 miljoonaa jakautuu. Sitten lyhyesti esittelisin teille, miten ajattelemme rahoittaa tämän 401 miljoonaa, jotka ovat mukana korjaamista budjettiluonnoksessa rahoitetaan seuraavalla tavalla. 300 miljoonaa otsake kolme alla, joka on ELI-välineen kasvattamista. Ne rahoitetaan otsake neljä marginaalista tänä vuonna monivuotisen rahoituskehyksen alla on 380 miljoonaa marginaalia – jota ehdotamme pienennetäksi 300 miljoonalla, joka jättäisi 38 miljoonaa marginaalia. Otsakkeen kolme alla 101,3 miljoonaa ei voida rahoittaa tuon otsakkeen alla, koska marginaali on liian pieni. Mitä sitten? Me otsakkeen kolme alta uudelleen käyttää 12 miljoonaa ruoka- ja rehuohjelmasta. Nämä ovat määrärahoja, joita sitoumuksia, joita ei tarvita tänä vuonna. Ne voidaan järkevästi käyttää maahanmuuttoehdotuksen yhteydessä. Sitten täytyy olla vielä 23,3 miljoonaa ja otsakkeen kolme marginaali on ainoastaan 23,3. Jos me täysin käyttäisimme marginaalin, vetäisimme sen nollaan, täytyisi ihan löytää 66,1 miljoonaa. Ja siksi ehdotamme tätä korjaavaa budjettia ja pyydämme mansuutta hyödyntää joustavuusvälinettä. Joustavuusväline on erityinen väline, joka monimuotoisen rahoituskeskuksen asetuksen mukaan antaa mahdollisuuden. Jos marginaalit on täysin käytetty, ottaa käyttöön lisävaroja, jotka ylittävät rahoituskehityksen katon. Ja ehdotammekin tässä, että nämä 66,1 miljoonaa otettaisiin joustavuusvälineen kautta ja ylitettäisiin otsake kolme tuolla mainitulla summalla. Tämä on tämä korjaava, alustavan korjaava talousarvioehdotuksen sisältö. Ja sitten on se 400 miljoonaa, joka ei tarvitse talousarvion muutoksia. Siinä ei tarvita erityisiä maksusitoumuksia. Ehdotamme, että 200 miljoonaa uudelleen suunnataan IPA- ja ENI-ohjelmissa valinneissa, Enemmän syrjä madat rahastoon 200 miljoonaa euroa, jolla kasvataan humanitaarista apua. Harjoitettiin olemassa olevista hätäavun varoista, josta on äänestetty budjetin varauksissa. Niitä ei saa käyttöön budjettiviranomaisen, ilman budjettiviranomaisen siirtoja. Siksi me eilen budjettivallan käyttäjille 175 miljoonan siirtoa hätäapureservistä varauksista humanitaariseen apuun. Tämä jättää vielä 25 miljoonan euron rahoituskuiluun. Budjettivallakäyttäjät ovat jo siirtäneet 15 miljoonaa. Tämä tapahtui pari viikkoa sitten – ja loput miljoonat löytyivät humanitaarisen avun toiminnan varauksista. Paketti on aika monimutkainen. Toivottavasti selitykseni on lähes vähän selkoa. Yksi minuutti vielä maksatuksista. Nythän on kysymys vasta mas- maksusitoumuksista, mutta mitä sitten maksatuksiin tulee, niin sen vaikutus on lähinnä 2016 vuodella. Otsakkeen kolme alla virastojen henkilöstön kasvattamisen vaatima palkkaerän kasvu vaatii välitöntä maksattamista. Sitä tulee 1,3 miljoonaan välitön maksumäärärahatarve. Mitä tulee hätätoimihin RMFn IFCS, siinä on 8 prosenttiin ennakkorahoitus. Tämä tapahtui 2016 vasta. Sitä voi maksattaa aikaisemmin, eli tammikuussa 2016 maksetaan 80 miljoonaa ja se valtiolle, jotka ovat pyytäneet hätätoimia. Otsake neljä alla suurin osa maksutuksista tapahtuu ensi vuonna – mutta me vaadimme 40 prosenttiin etukäteismaksatusta äh, hätäapureservistä. Se täytyy maksaa 2015, mutta komissio on onnistunut. Me olemme tehneet kaikkemme löytääksemme nämä varat varojen uudelleenkäytön avulla. Eli vaikutus maksatusmäärärahoihin on sellainen, että emme ole pyytäneet lisää maksumäärärahoja vuonna 2015. Eli tämä 1,3 virastojen palkkamenoihin ja 70 miljoonaa hätäapureserviin. Ne on löydetty varojen uudelleenkäytön avulla. Kiitos. Kiitos. Koko tämän asian käsittelyn aluksi painotin, miten tärkeää on, että saamme analyysin tilanteesta me puhumme sadasta miljoonasta hätäapurahoitusta Frontex, Europol, ENI, kaikille. Tämä on erittäin tärkeä ja merkittävä summa rahaa ja suuri määrä henkilökuntaa. Me tarvitsemme tässä kunnollisen analyysin niin, että kollegat ymmärtäisivät budjetin. Ja nyt sitten herra Niedermüller ensin ja sitten herra Dupré. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Ei mikrofonia. Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin haluaisin kysyä komissiolta, aikooko komissio tehdä lainsäädäntöehdotuksen, jolla muutetaan MFSAT monivuotista rahoituskehysasetusta, koska budjetit ovat etupainotteisia ja haluaisin tietää, mitä tulevina vuosina käy, jos niille ei ole rahaa. Ja sitten prioriteeteista. Prioriteetit ovat muuttuneet. Ehkä me tarvitsemme uuden muutetun prioriteettiluettelon. Toinen kysymys liittyy henkilökuntaa, ehdotuksessa sanotaan 60 henkilöä Frontexille, 30 jasolle ja 30 Europolille. Pyytäisin komissiota selittämään äh, ajattelutavan näiden lukujen takaa. Eikö EASan pitäisi saada enemmän henkilökuntaa kuin Europolin? Kiitos. No niin, siinä oli koko joukko kysymyksiä. Kiitos Peter. Ja nyt äh, Gerard. Euh, merci, président. Kiitos puheenjohtaja. Minulla oli mahdollisuus kuunnella eilen komissaari Kirjoevan esitystä toimenpiteistä, joista nyt keskustelemme tänä aamuna. Ja kun me olimme budjettivaliokunnassa keskustelemassa, niin ensimmäinen johtopäätös oli se, jonka minä pyydän teitä nyt hyväksymään, on kiireellisyys, asian kiireellisyys. Me toivomme budjettivaliokunnassa, että asiat etenisivät varsin ripeästi me yritämme noudattaa aikataulua ja äh, siitä aikataulusta pitää äänestää täysistunnossa, Brysselin minitäysistunnossa lokakuussa. Eli tämä on erittäin, erittäin tiukka aikataulu, mutta kokonaisuutta ajatellen äh, pois lukien Niedermüllerin tämä kysymys. Meidän pitäisi eh, hyväksyä komission tekemät ehdotukset ottaen huomioon asian kiireellisyyden ja ongelmien painavuuden. Mm, mutta kolme kommenttia, jos sallitte. Meidän pitää kaikkien tajuta, mitä nämä toimenpiteet merkitsevät. Komission edustaja sanoi, että nämä ovat vasta ensimmäisiä kiireellisyystoimenpiteitä pitää ajatella eh, ensi vuoden talousarviota, mutta ei sekään riitä. Pakolaisvirta ei tyrehdy, jos tilannetta ei saada vakautettua Afrikassa ja lähi 2016 vuoden loppuun mennessä. Ensi vuosi on se vuosi, jolloin tarkastellaan uudestaan rahoitus näkymiä. Komission edustajahan sanoi, että mehän olemme määritelleet itsellemme rajat, katot nimenomaan otsakkeessa kolme, millä me rahoitamme nämä toimenpiteet. On se ihan selvää, että nämä kattoarvot ovat riittämättömiä, niiden yli mennään reippaasti. Tämä pitäisi olla selkeää. Budjettivaliokunta, libevaliokunta ja joissakin mielessä AFET-valiokunta nämä kolme valiokuntaa voisivat pitää yhteisen kokouksen tehdäkseen täsmällisiä arvioita minä, jotta voitaisiin tajuta, mihin me törmäämme lähivuosina, että meillä olisi vakavasti otettavat neuvottelut neuvoston kanssa silloin, kun lähdetään tarkastelemaan monivuotisen rahoituskehyksen puolivälin tilannetta. Sehän tapahtuu ensi vuoden puolivälissä. Muuten me törmäämme jatkossa aina siihen tilanteeseen, että rahoitus on riittämätöntä ja silloin meillä on aina käsissämme tukkuongelmia. ongelmia kun puhutaan budjetista, ja se tarkoittaa sitä, että jossakin valiokunnissa se ei aina synnytä samaa intressiä. Puhutaan usein budjetin nomenklatuurasta ei meillä ole selkeää keskustelua ja useimmat komission asiakirjat eivät anna mahdollisuutta keskustella täsmällisistä tavoitteista ja mit, mitkä rahoitusvarat meillä on olemassa päästäksemme näihin tavoitteisiin. Tämä nykyinen budjettinomenklatuura ei myöskään anna mahdollisuutta harjoittaa parlamentaarista valvontaa siitä, miten joitakin määrärahoja on käytetty. Meidän pitäisi pohtia tätä enemmän meidän valiokunnassa kuin myös budjettivaliokunnassa kaksi teknistä ongelmaa, jotka edustaja Niira Myller otti jo esille. Ensimmäinen tarkoittaa sitä, minä kysyn, onko komissio aivan, aivan varma siitä, että kun se ehdottaa näitä toimenpiteitä tarkistuksen seitsemän ohella, eikä pitäisi muuttaa AMIF-asetusta? Ainakin sitten kun minä olen sen lukenut, niin kyllä se voisi olla ihan välttämätöntä. Toinen asia, virastot, pyydetään lisää henkilöstöä useisiin virastoihin. Onko se tärkeää vai onko, luodaanko tässä nyt vain uusia tehtäviä? Tarvitaanko tähän uusi oikeusperusta, jotta nämä värvätyt ihmiset todella värvätään uusiin tehtäviin vai halutaanko tässä vain mm, tarkoitus, että he tekee, vain suorittavat niille määrätyt tehtävänsä, kun me otamme huomioon tilanteen vakavuuden tällä hetkellä. Kiitos. Gerard, it's very helpful. Kiitokset, Shekha. Tämä oli hyvin paljon avuksi. Haluaisin varmistaa sinulle, että koordinaattoreiden esityslistalla maanantaina oli jo ajatus joint, yhteiskokouksesta Libe- ja budjettivaliokunnan kesken nimenomaan tästä asiasta. Ja tarvitsisimme sinun asiantuntemastasi molemmista valiokunnista. Eli tämä on Strasbourgin koordinaattoreiden esityslistalla. Nyt sitten täällä on jäseniä, jotka ovat pyytäneet puheenvuoron. Ensinnäkin Juan Fernando. Kiitos. Me lienemme kaikki samaa mieltä, että tämä on todellinen testi Euroopan toimielinten tekemisten uskottavuudelle. Ja että täytyy vastata tilanteeseen ennen kuin se syntyy. Me puhumme vihdoinkin rahasta, niin moneen kertaan on painotettu sitä, että tarvitaan voimavaroja tämän tilanteen vasta, tähän tilanteeseen vastaamiseen, joten siihen täytyy silloin allokoida voimavaroja. Toki arvostan näitä selityksiä, joita olen saanut komissiolta myös näistä vaikeuksista, mitä on edessä koska tämä vaatii tietynlaista tasapainottelua myös toimielinten välillä. Ensinnäkin, kun puhutaan uudesta rahasta, tämä on metafora, uusi raha, mistä me puhumme. Mistä tämä raha tulee? Toisekseen, kun puhutaan tästä trustista, niin haluaisin tietää, mitkä ovat tarkat tekniset eh, yksityiskohdat eh, trustista Syyrialle ja toinen Afrikalle, niin että osaamme sitten selittää tämän. Meidän täytyy osata selittää vaalipiireillemme ja lehdistölle, kelle tahansa, joka on kiinnostunut minkälaisesta tahansa keskustelusta. Minkälaista trustista tässä puhutaan? Ja kolmanneksi, nämä varat kerätään jäsenvaltioista. Miten se vaikuttaa Euroopan ohjausjaksoon, budjettimenettelyihin? kun katsotaan myös esimerkiksi budjetin määriä jäsenvaltioissa ja miten se vaikuttaa budjettimenettelyihin 2015 ja 2016. Ja sitten vielä lopuksi tiedän millä tavalla Frontex allokoi budjettinsa, mutta en tiedä millä tavalla IASO sen tekee. Millä tavalla tämä IASON rahoituksen nostaminen tulevina vuosina, miltä se, miten se tullaan, millä, millä tavalla se tullaan täytäntöön panemaan? Millä tavalla IASO tulee käyttämään tämän rahan, lisärahan? Thank you. Mrs. Winberg, please. Tack för ordet. Eh... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittää tästä esityksestä. Tässä oli paljon lukuja ja suuria summia. En ole ekonomi, mutta osaan kuitenkin laskea yhteen. Ja kuten äh, täällä on mainittu, me tiedämme, että monet kustannuksista riippuvat nimenomaan tästä kriisitilanteesta, kaikista näistä maahanmuuttajista, joita Eurooppaan tulee. Tämä me tiedämme kaksinkertaistamme, kolmenkertaistamme budjettia, me jaamme uudelleen ja on trusteja ja on sitä ja on tätä. Mutta kaikkien näiden kustannusten juuri tai lähtökohta on se, että meillä ei ole valmo, valvontaa rajoilla. Tätähän meidän täytyy nyt miettiä. Me voimme siirtää eteenpäin Galileo-projektia vaikka vuoteen 2050, jos me haluamme. Ja niinhän meidän täytyykin tehdä. Ainoa positiivinen asia tässä budjetissa, joka minua ilahdutti, on se, että satsataan 200 miljoonaa euroa humanitaariseen apuun. Ja siihenhän meidän pitää satsata rahaa, koska siellä paikan päällä ihmiset tätä rahaa eniten tarvitsevat ja e, silloin he saavat ehkäpä toiveita uudesta tulevaisuudesta, eivätkä lähde välimerelle seilaamaan. Ja sitten ajattelin tätä, että okei, nyt siirretään Galileoa eteenpäin ja järjestellään rahoja uusiksi ja meillä on rahastoja ja eikä tiedetä, mistä ne rahat tulevat. Mutta miltä tilanne näyttää tulevaisuudessa? Ajattelen kotimaatani Ruotsia. Henkilöä kohti me maksamme kaikkein eniten jäsenmaksua tässä unionissa. Ja kustannuksethan vain kasvavat, jos tämä jatkuu. Tämähän on nyt kestänyt vasta pari vuotta, mutta kyllähän me näemme, miltä tämä tilanne voi näyttää tulevaisuudessa. Olen todella huolestunut siitä, miten tämä tulee vaikuttamaan minun kotimaani kansalaisiin. Ja pian varmasti kaikki jäsenvaltiot joutuvat pyytämään hätäapua, koska ei tämä, nyt kestä, tämä ei ole kestävää. Meidän täytyy katsoa, mistä tämä kaikki johtuu. Thank you. Uh, Mrs. Mayor, please. Sitten edustaja Mayor. Ja, dank u voorzitter. Um... Kiitos puheenjohtaja. En ole mikään asiantuntija numeroiden parissa. Ehkäpä komissio voi nyt hieman selventää. Jos nyt ymmärsin oikein, niin nämä ehdotukset, joita on tehty 2015 lisäbudjetuksi, niin ne eivät merkitse lisäkustannuksia jäsenvaltioille, vaan tämä on nykyisen rahoituspuitteiston sisällä. Mutta olen myös kuullut, että sanottavan, että nämä varat pitäisi jostain saada. Eli siis onko tämä nyt lisärahaa seitsemänvuotisen rahoituskehyksen lisäksi, mitä jäsenvaltiot ovat jo maksaneet, ja voisitteko te kertoa jonkinnäköisen jakoavaimen ja ylipäätään kertoa, mistä on kysymys? Kiitos. Sitten vielä Cecil. Eh, grazie Presidente, io volevo... Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kommentoida. Olen iloinen siitä, että vihdoinkin näin joitakin lukuja tämän nykykriisin rahoittamiseksi puhutaan konkreettisemmin erilaisista toimenpiteistä. Minulla on joitakin kysymyksiä paikalla olevien virastojen toimintojen vahvistamisesta. Tässä nyt halutaan ratkaista turvapaikkaproseduurit kaikki yhdellä kertaa saariongelmat mukaan lukien. Mutta minä en tiedä, voidaanko näitä varoja käyttää. Miten näitä varoja jotain käyttää? Ei pidä ainoastaan vahvistaa resursseja, pitää antaa enemmän toimivaltuuksia, jotta kaikkia turvapaikkahakemusmenettelyjä voidaan viedä eteenpäin samanaikaisesti. Mehän hoidamme pakolaiskysymyksiä ja turvapaikkakysymyksiä samanaikaisesti. Kiitos. Nyt sitten annamme puheenvuoron komissiolle. Uh, thank you. I propose to start with... Kiitos. Aloitan näistä budjettiosapuolista ja sitten kollegat jatkavat politiikasta. Täällä kysyttiin, kuinka paljon tästä rahasta on uutta rahaa. Aloitan siitä. Täytyy tehdä ero maksusitamusten ja, ja määrärahojen välillä yhtään euroa maksimääräyksiin tänä vuonna. Käytämme ainoastaan sellaisia rahoja, joista on jo äänestetty. Tämä ei siis vaikuta jäsenvaltioiden budjettiin tänä vuonna mitenkään. Vastaa sinä vuonna kyllä. Mutta tällä ei ole mitään vaikutusta jäsenvaltioiden budjettiin välittömästi. Nyt on tärkeää käteisvirta. Sitten maksusitoumukset. Meillä on 300 miljoonaa, jotka menevät ENI naapurusta välineeseen. Se on tuoretta rahaa kaikki. 300 miljoonaa. Tämä on 101 miljoonaa otsakkeen kolme alla. Katsotaan suuremmalta osin varojen uudelleen käytöllä. Mainitsin yhden asian 12 miljoonaa ruokaa ja rehua budjetista. Niitä on muitakin. ja alustassa ehdotuksessa, korjaavassa ehdotuksessa, nämä on selkeästi luoteltu. Sitten 400 miljoonan budjettierään tarvitaan tuoreita uusia sitoumuksia 31 miljoonaa. Tämä on lisäsitoumusten kokonaismäärä 800 miljoonasta. 300 plus 31 on 331 lisäsitoumuksia miljoonissa. Loput uudelleen käytöstä. Sitoumuksia tämä kuitenkaan käytetä täytyy tehdä selväksi. Kun me uudelleen käytämme varoja, emme kanita muita ohjelmia. Me tunnistamme sellaisia varoja, joita ei käytetä. Tämä ei ole taakka ohjelmille, joiden varoja käytetään uudelleen käyttöön. Eli ne tulevat joko sieltä tai apua varannosta, jonka varat on jo myönnetty. Eli nyt vastaus 800 miljoonasta 331 on tuoretta rahaa, tuoretta maksusito satoimusta, Ja 71 miljoonasta maksamaan rahasta nolla on uutta rahaa. Tässä yhteenveto. Vaikutus Euroopan ohjausjaksoon vuonna 2015 vaikutus on nolla, koska me pyydä lisämaksuja. Seuraava kysymys. Kunnianarvoiset jäsenet ovat kysyneet, kuinka paljon jäsenvaltiot sitten maksavat osuutenaan. No, tämä on sitten budjetin ulkopuolista. viime viikon tiedonannossaan komissio ehdotti, että komissio, komissio on ehdottanut, että jäsenvaltiot maksaisivat vastaavan osuuden useamman toimen suhteen. Ja neuvosto viime viikolla puolusti tätä komission ehdotusta. Ja neuvoston kannassa miljardi menisi jäsenvaltiolta lähinnä maailman ruokaohjelmaan ja tietyille virastoille, kuten varmaan tiedättekin. Nyt on jäsenvaltioiden tehtävä toimia tässä. Ymmärtää tämä on vapaaehtoista. Ja täällä millä, millä oli, olisi vaikutus kansallisille budjeteille? tapahtuipa tämä sitten 2015 vai 2016. Lieneen kattanut budjettikysymykset. Annan puheenvuoron sisäasioiden pääasiasta. Hän puhuu virastoista ja vastaa herra Dup, edustaja Dupreen kysymykseen oikeusperustan vaihtamistarpeesta. Johan, thank you to the honorary members. Kiitos, äh, kiitos näistä kysymyksistä. Niin anteeksi, minä olen hieman sairas ääneni, on hieman käheä. Suurin osa kysymyksistä liittyivät äh, virastoihin ja resurssien jakamiseen ja henkilökuntaan. Ja siihen, kuinka paljon tämän summan lisäksi, josta oli sovittu, voidaan lisätä tai ei. Mitä tulee virastoihin, 30 plus 30 plus 60, eli 60 Frontexille, 30 Europolille ja 30 ja sal. Ja nämä ovat olleet virastojen omia arvioita ja he ar- lähettivät meille arvionsa ja sitten me mietimme aika tarkkaan heidän suos- kannalta ja pyrimme sitten täysin vastaamaan heidän pyyntöihinsä. Miksi 60 Frontexin, miksi 30 asiaa, miksi 30 Europolille? No sen vuoksi, että Frontexilla on vieläkin kaikkein tärkein rooli hotspot-operaatioissa. Ja Frontex saa nämä lisäresurssit ja sitä kautta heidän riskianalyysikapasiteettinsa kolmansissa maissa paranee, joten ne pyrkivät myös parantamaan ö, tietojen keruuta siirtolaisista, jotka tulevat rajoille, ja he yrittävät vahvistaa informaatiota ylipäätään valvomalla rajoja, ja he parastavat myös kommunikaatiota Eurosurin kanssa, ja sen lisäksi he tulevat lähettämään tällaisia yhteysupseereita rajoille kolmansissa maissa. Joten heidän täytyy löytää nämä ihmiset myös. Frontexin tiimit ovat nyt paikan päällä Italiassa ja Kreikassa auttamassa rajavartioita näissä jäsenvaltioissa vastaanottamaan näitä ihmisiä ja toteuttamaan ensimmäisen tarkastuksen. Ja nämä tulevat olemaan myös vastuussa näistä turvapaikkaprosesseista. Tässä autetaan ja tuetaan, niitä ei tehdä maan viranomaisten puolesta. Tässä, tässä nyt kuitenkin on erittäin suuri määrä ihmisiä siirrettävänä. Ja tässä on tarkoitus auttaa ja tukea tässä jakamisessa, kuka siirtyy mihinkäkin jähänmaahan ja niin edelleen. Europolin toimia sen sijaan keskitetään salakuljettamisen vastaiseen toimintaan. Eli Europolin tulee erityisessä tiimi, joka löytyy myös tästä korjaavasta oikauskirjeestä, jossa on screening-prosesseja ja miltä verkostot näyttävät, kuinka laajoja ne ovat, millä tavalla salakuljettajat toimivat. Kaikki tämä informaatio, mitä on olemassa, niin se kerätään tässä. Ja tähän mennessä sitä on kyetty tekemään vain hyvin vähän tätä informaation keräämistä kyseisissä jäsenvaltioissa. Te löydätte enemmän yksityiskohtia tästä kirjeestä – eri virastojen eri rooleista, mutta tämä on lähinnä se, miksi me pyydämme enemmän resursseja Frontexille, vähemmän EASOlle ja Europolille. Mutta kuten sanoin, tämä perustuu heidän omiin arvioihinsa ja pyyntöihinsä. Ja sitten tarvit, pitäisikö muuttaa oikeusperustaa vai ei? Me emme usko, että näin on. Me voimme, komission mukaan me voimme no, nostaa oikeudellisessa perustassa yli 10 prosenttia tätä normi, tätä summaa, mikä on jo maksettu, niin kauan kuin se on perusteltu. Jos on kunnollinen oikeutus nostopyynnölle, tässä on tietyt olosuhteet, jotka täytyy täyttää. Ja Nämä kriteerit on täytetty. 10 prosenttia on mahdollista ilman sen kummempia toimia. Ja tämä toinen 10 prosenttia täytyy sitten perustella ja sen täytyy myös perustua kestävyydelle, joka luonnollisesti on aina ö, normaalia. Ehkäpä tällä nyt katoin kaiken. Kiitoksia teille molemmille. Gerard, hyvin nopea lisäkysymys. Euh, merci, president. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Minä olin valmis hyväksymään tämän asetuksen, mutta tästä me voimme keskustella vielä. Komission vastaus vuodelle 2015 oli ihan varma, että 2015 jälkeen kaikki on näin yksinkertaista. Toinen kysymys, joka liittyy virastoihin, nimenomaan Frontexiin. Meillä on olemassa Rapid olema, oleva instrumentti, jota on käytetty, en tiedä, ää, Schauble oli silloin Saksan liittotasavalla ministeri. Tätä mekanismia on käytetty hyvin, tätä instrumenttia on käytetty ja se on toiminut hyvin. Minusta tuntuu nyt, että joitakin instrumentteja ei käytetä. Ne ovat olemassa, mutta niitä hyödynnetä, joilla voitaisiin vahvistaa operatiivista kapasiteettia. Tämä on valinta tai onko tähän muita syitä? Kyllä, tämä on ihan oikein. Ravi on toiminut oikein hyvin Kyllä, sitä on käytetty sen jälkeen, kun se on käynnistetty, mutta ehkä jäsenvaltioissa ei ole käytetty instrumenttia parin vuoden aikana tai hyvin rajallisesti, koska se on myös välttämätöntä. Ei sitä voida korvata jollakin, mitä nyt tarjotaan, mutta me nyt tällä hetkellä kehoitamme jäsenvaltioita käyttämään sitä proaktiivisemmin. Todellakin kyllä jäsenvaltioiden todella täytyisi selkeämmin ja useammin vedota tähän instrumenttiin. Jotkut jäsenvaltiot ovat vähän varovaisia, koska he eivät halua asettaa omia rajojaan valvonnan alaisiksi, ovat vähän varovaisia siinä, mutta mielestäni nykytilanne on sen kaltainen, että ei voi enää välttyä käyttämästä sitä, siihen on pakko ristyä teidän vaatimuksenne on ihan selvä ja komissio on tällä hetkellä äh, kannustamassa todella äh, jäsenvaltioita, että ravintoja käytettäisiin paljon paljon enemmän. Thank you. Could I thank both colleagues from the Kiitos. Kiitän molempia kollegoita siitä, että äh, tulitte tänne ja että jäsenet jäivät tänne kaikkein tärkeimmän asian käsittelyyn, koska tärkeää on löytää, mistä nämä rahat tulevat seuraavaksi kuudeksi kuukaudeksi. Minähän sanoin, että tämä otetaan esiin koordinaattorinen kokouksessa maanantaina ja budjettivaliokunnan kokouksessa, joten raportoin tästä sitten heti. Kiitokset kollegat. Onko muita esille tulevia asioita? Seuraava kokous on maanantaina 12. Mar- lokakuuta kello 15. Kiitos kollegat.